Please take a seat. Olkaa hyvät ja istutukaa, hyvät kollegat. Ja tervetuloa kokoukseemme. Kokous alkaa tästä. Esitystä on teille toimitettu. Kukaan ei ole toiminut muutoksia esitystään, joten esitystä on näin on hyväksytty. Cont News lehdykässä on mainittu käytössä olevat kielet. Kuten tavanomaista on, kokous lähetetään myöskin suoratoista internetin kautta. Ines, ole hyvä. Puheenjohtaja, esityslistasta vain. Siitä toteaisin, että no kaksikin asiaa. Ensinnäkin protestoimme sitä, että on äänestys maanantaina kello 15. Jatkuvasti olemme todenneet, että huono päivä Moni jäsen tulee kaukaisista maista ja vaikea tulla oikeaan aikaan, kun ja varsinkin Strasburgin perään. Ja sitten toiseksi kysyisin, kohta kahdeksan, siellä kuullaan budjettivaliokunnan esittelijää. Hän on siis budjettivaliokunnan esittelijä. Miksi, kysyisin, budjetin esittelijä esittelee omaa asiakirjaansa. Menemmekö sitten sinne omia esittelemään? Miksi hän tulee tätä lausuntoa nyt tänne konttiin? Menemmekö sinne sitten, eikö se olisi nyt normaalia? Kysyisin nyt ihan vain tätä. Huomasin tämän. Ei hän ole kontin esittelijä, vaan Budkin. Ja, die Frau No ensinnäkin äänestyksistä toteaisin, että ajattelimme, että kaikilla ryhmillä on sama ongelma, joten samat mahdollisuudet ja ongelmat ovat kaikilla ryhmillä. Siksi päätimme niin kuin päätimme. Ilta-äänestykset ovat aina hankalia, koska esitystä täytyy ronnaisin läpi sitä ennen ja sitten sitten, kun on kyse vastuuvapaudesta ja tärkeistä asioista, kuten aluepolitiikka tarkalleen ei tiedä, kuinka pitkään asiakohtien käsittely kestää. Yritämme äänestykset hoitamaan aina niin, että jäsenillä on mahdollisuus olla paikalla. Tämä ei aina onnistu. Pistämme tämän merkille, mitä kohtaan kahdeksan tulee. Budjettivaliokunta on jo siunannut tämän asian, mutta tähän liittyy tiettyjä ongelmia. Kollega Holmaier budjettivaliokunnan kokouksessa pyysi, että talousarvon valvontavaliokuntakin voisi hyväksyä tämän asian ja paneutua siihen. Siksi meillä on annettu, meillä on annettu puoli tuntia aikaa tämän asian käsittelyyn. Kyse on talousarvojen valvonta-asia, mutta meidän täytyy olla mukana sitä myöskin työstämässä. Siksi on syystä kiitän, että ymmärrätte, mistä on kyse. Sitten kollega Holmeier puhuu asiasta sitten varmaan ymmärrätte, miksi tämän esityslistalla. Kiitos. Nyt voimme mennä kohtaan kolme esityslistalla. Kyse on äänestyksestä. kollega Sarvamaan lausunto monista rahoituskehyksistä on aiheena. Ensinnäkin kysyisin, haluaako esittelijä sanoa jotakin tähän väliin? Kiitos puheenjohtaja. On hienoa nähdä, että täällä on paljon jäseniä paikalla maanantailta päivänä. Ja tapauksessa voitaisiin tehdä, tilanne voisi olla parempikin, mutta minusta tämä on melko tärkeä lausunto, joten äänestetään on vain yksi tekninen korjaus äänestysluetteloon. Nimittäin, jos tarkistus 6 hyväksytään, niin sitten tarkistus 9 raukeaa. Jos siis 6 hyväksytään, niin 9 raukeaa tulee muutama muutos EPPn sisuluetteloon, mutta en vaivaa teitä sillä. Kiitos. Ja, dankeschön. Damit... Kiitoksia paljon. Nyt voimme mennä äänestyksiin. Äänestyslista on tehty toimitettu. Aloitamme tarkistuksesta yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta vastaan, tyhjää hylätty. No tarkistan koneisesti. Tarkistus neljä on kyseessä. Koneäänestys tarkistuksesta neljä. Tasa-äänet, joten hylätty Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 6. Koneäänestys. Koneäänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää Tarkistan vielä tarkistus kahdeksan koneäänestyksenä. Pyydän anteeksi, se hyväksyttiin. Se oli hyväksytty. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Se on yhteensopiva. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11, joka on yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjä. No, tarkistus 15, koneäänestys. Koneäänestys päättyy. Hyväksytty.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 vastaan tyhjä, hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä, 28 koneäänestys. Äänestys päättyy, hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 32 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 33 puolesta vastaan tyhjä, hylätty, 34 puolesta vastaan tyhjä, hylätty, 35 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 37 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, 50 puolesta sillä poistetaan, 50 ja 53 puolesta vastaan. No tarkistan koneesti 50-53 yhtenä ryppäänä koneäänestys. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti 54 koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 ja 57 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti 56 ja 57 koneäänestys. Ei kun, no joo. 2 kollegaa ei ole vielä äänestänyt. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 60, ei, siitä ei tarvitse äänestää, koska on tekninen oikaisu. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta se onkin No joo, puolesta vastaan tyhjää, ylätty, 64 puolesta vastaan tyhjää, ylätty, 65 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti 66. Uskon, että se hyväksyttiin, mutta tänne tulee koko ajan uusia kollegoita mukaan äänestykseen. Äänestys päättyy hyväksytty, pyydän anteeksi. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 68 ja 69, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, 70 puolesta vastaan tarkistetaan vielä tarkistus 70 koneäänestys. Äänestys päättyy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 Hyväksytty. Hyvä, että tarkistettiin. Sitten suullinen tarkistus ja toinen osa puolesta. Toinen osa siis puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty samalla enemmistöllä. No tarkistetaan. Tarkistus 80, toinen osa. Toinen osa, koneäänestys. Toinen osa tarkistuksesta 80 on nyt koneäänestyksessä hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan. Tarkistus 84. Koneäänestys. Kyse on poistosta. Äänestys päättyy, hylätty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 87 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti toinen osa Tarkistuksista 87. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan. Tarkistetaan 90. 80, tarkistus 90 koneäänestyksenä puheenjohtaja korjaa. Tarkistus 90. Koneäänestys päättyy. Hylätty. 91 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyvä. Hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 97, koska 96 meni jo puolesta vastaan hylätty, 98 puolesta. Tarkistetaan koneellisesti tarkistus 97, koneäänestys. Äänestysliste ei kuitenkaan selkeä, pyydän anteeksi. 2 kollegaa on vielä äänestämättä. hylätty. Oliko tämä 98 vai mikä tarkistus tämä oli? Sitten 99 puolesta. 98 puheenjohtaja korjaa. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 107 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 108 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 109 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 109 tarkistus vielä koneäänestyksenä. 109 koneäänestys. 109 koneäänestys. äänsys päättyy, hylätty. Pyydän anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Sitten koko lausunto ja loppuäänestys siitä. Äänestys alkaa. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 10 puolesta 8 vastaan. Äh, Seuraavaksi EUn omien varojärjestelmän uudistaminen. Tässä on valmistelijana kollega Stehovski. Haluaako hän puheenvuoron? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl říct, že tato zpráva je výsledek. Kiitos, puheenjohtaja. Tämä perustuu yhteistyöryhmien kesken. Tuskin tässä kannata sen enempää mitä sanoa, koska meillä on hyvä sopimus, eli paras toimittaa äänestys. Änderungsantrag 1. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Se on tarkistetaan yhdeksän. Tarkistus yhdeksän tarkistetaan. Ja, der Check ist beendet. Yes. Konnistus päättyy, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten jatketaan tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 raukeaa. 19 raukeaa myös. 20 myös. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22, 23, 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Se on hylätty. No, tarkistetaan. Tarkistus 26. Tarkistus päättyy. Äänestys päättyy, hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 30 on hoidettu. Kompromissi 20, 31 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme... Niin kyllä. Tarkistetaan 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 on hoidettu. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää se on. No tarkistetaan 41. Taitaa olla hyväksytty, mutta Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 44 on hoidettu kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme no tarkistetaan. Äänestys päättyy se on hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten päästöäänestyksen loppuun. Ehdotus on näin muutettuna. Nyt äänestys, äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 17 puolesta yksi vastaan onnittelut Olmistrialle. Äh, sitten tulemme esityslistan kohtaan. Bei Tagesordnungspunkt Nummer 4, 5, Entschuldigung, Nummer 5. Ensi kohtaan 5 esityställä Meillä on määrä nyt kuulla aluepolitiikasta vastaavaa komission jäsentä Korina Kretsua nyt olemme viisi minuuttia etuajassa, mutta toivon mukaan komissaari nyt on jo paikalla. Voisiko joku käydä tarkistamassa, missä hän luuraa? MIA, in Action. Genau, genau. Wann können wir denn mit dem Milloin rouva komissaari todennäköisesti on paikalla nyt kysyn tätä komission virkamieheltä. Milloin voimme nyt odottaa, että komission jäsen on paikalla? Kysyn tätä komission suunnalta. Thank you. Nyt jatkamme kokousta. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi arvon komission sen Gretsu. Alpolitiikasta vastaava komissaari edustaja Ivanova tilintarkastustuomioistuimesta myöskin paikalla. Tervetuloa teillekin ja onnittelut siitä, että teidät uudelleen valittiin viime viikolla täysistunnossa. Kollega Zeller on esittelijä ja rouva Ivanova tulee nyt esittelemään vastaavan luvun tietotuomioistuimen vuosikertomuksesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, komission jäsenet, naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo esitellä teille tänään johtopäätökset ja suositukset kuutosluvusta vuosikertomuksestamme vuodelle 2016. Luku liittyy MRK on yksi miehen ja liittyy taloudelliseen ja sosiaaliseen Koheesio Kiitän komissiota myös erinomaisesta rakentavasta yhteistyöstä kautta koko prosessien ja menen pitemmittä puhetta säännönmukaisuuteen. Tilintarkastus 2016, tässä luvussa oli 36 miljoonaa, 21 miljoonaa liittyi ERK ja muun aluetyöhön, 7,5 puolestaan kohesioon ja 8,1 miljoonaa sosiaalirahastoon. Näiden rahastojen hallinto on komission jäsenvaltioiden yhteisessä hoidossa 2016 viimeinen vuosi, jolloin kaikki maksut käytiin läpi 2007 ja 2030 ohjelmakaudelta. Tilintarkastuksessa kävimme läpi 180 tointa, näyttävä otos, koskien kaikkia yhteis- hoidossa olevia välineitä. MRK oli kaiken kaiken 4,8 prosenttia, alhaisempi kuin 5,2 prosenttia edellisenä vuonna. On se kuitenkin yllä sen kynnyksen, joka on 2 prosenttia. Virheaste on perustunut 25 virheeseen, jotka tulivat esille otannassa. Tärkeimmät virhetyypit MRKssa ennen kaikkea tukikelpoiset kustannukset, muun muassa avunsaajien osalta 42 prosenttia, julkisissa hankinnoissa 30 prosenttia vakavia virheitä ja sitten tukikelpoisissa hankkeissa ja toimissa 28 prosenttia. Kiinnittäisin huomiotanne puheenjohtajat moniin tärkeisiin seikkoihin, joita tuomme esille tämän vuoden luvussa. Ensinnäkin yksinkertaistaminen Viimeisen viiden aikana me olemme käyneet läpi 135 tointa, joissa on käytetty yksinkertaistettua kustannusilmoitusta 10 prosenttia. Tämä edustaa kaikista toimista, jotka on olleet tarkastelun alla 0,0 virhettä on löytynyt. Eli kun käytetään yksinkertaistettua kustannusmenettelyä, on virheitä vähemmän kuin ne, joissa on makseta takaisin. 2014-2020 kaudella jäsenvaltioilla oli ajatuksena, että käytetään enemmänkin tätä yksinkertaistettua kustannusmenettelyä kohesiopuolella. Sitten toinen tärkeä elementti tässä luvussa liittyy tukikelpoisuuskausi kauteen. Tiedän, että se on ollut esillä monissa keskusteluissa vuosikertomusten tiimoilta. No lyhyesti ottaen voin sanoa tästä, että 2015 komissio päätti laajentaa kautta rahoitusvälineissä 2015 joulukuusta 2017 maaliskuuhun komission päätöksellä sen sijaan, että tehtäisiin parlamentille ja neuvostolle ehdotus tarkistaa asetusta. Tämä on kolmas vuosi peräkkäin, kun me korostamme tätä seikkaa, oikeudellistakin tulkintapuolta. Olemme arvioineet, että maksujen ja takuitteen osuus tällä pidennetyllä on 2,5 miljardia euroa. Mutta sitä ei ole otettu mukaan kuitenkaan virheasteeseen, koska se ei sinällä vaikuta budjettiin kokonaisuutena EU-ssa ja, ja eikö sitä voida vertailla tätä myöskään edellisten vuosien kanssa. Mikä tärkeää myös on, eh, nimittäin vastuuviranomaiset kansallisella tasolla sosiaalirahastossa. Kolmantena peräkkäisenä vuonna me olemme tuoneet esille viivästykset 2014-2020 ohjelmakauden toimissa. Maaliskuuhun 2017 mennessä komissio sai lopulliset tilit vain 0,7 prosentin osalta budjetista, jotka oli osoitettu koko ohjelmakaudelle – 2017 puolen mennessä viivästykset täytäntöönpanossa olivat suuremmat kuin samaan aikaan 2007-2013 ohjelmakaudella. Tärkeimpiä syitä tähän on se, että jäsenvaltiot ovat nimenneet vain 77 prosenttisesti ohjelmaviranomaiset, jotka ovat koesiopolitiikan varoista vastuussa, ja näin 2016 loppuun mennessä Tärkeää myös tilintarkastuksessa oli se, että me kävimme läpi komission järjestelyt 2014-2020 ohjelmakaudella. Oikeudelliset puitteet tällä kaudella tuovat merkittäviä parannuksia, kuten vuotuiset selvitykset, tilien päättäminen ja myös DAS-paketti. Ja se, että 10 prosenttia on pidätetty kaikista maksusta siis systemaattisesti ja myös sitten nettokorjaukset Tälle ennakkoehto, ehto, jotta voidaan hyväksyä tilit ja hyväksyä maksut, että virhejäänne, jotka jäsenvaltiot ja viranomaiset ovat esittäneet, totta kai siinä huomioidaan kaikki korjauksetkin, on edelleen alle 2 prosentin. Tilintarkastustuomioistuimessa otimme huomioon nämä muutokset myös omassa tilintarkastuksestamme 2017. Ja koehankkeena testaamme myös toista lähestymistapaa kohesiossa niin, että voidaan paremmin käyttää säännönmukaisuusmääräystä, jota tilintarkastusviranomaiset komissio edellyttävät. Mutta voin taata teille kyllä, että me jatkossakin käymme tiukasti läpi kaikki tilit, jotta voidaan antaa DAS. Näistä herrat on tärkeää käyttää EU-varoja sääntöjen mukaisesti. Tämä on ennakkoedellytys, että saadaan tuloksia. Toinen vaihe on saada tuloksellisuutta, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Tänä vuonna kolmatta kertaa me olemme laatineet oman osion, joka arvioi suorituskykyä eri hankkeissa. Otanassa me olemme huomanneet, että suorituskyky hallinto on nyt ollut parempi 2014-2020 kuin edellisellä kaudella esimerkiksi. Jäsenvaltiot, viranomais, jäsenvaltiot ja viranomaiset myös ovat vastuussa tietojen keruusta ja komissio pystyy asettamaan seuraamuksia, jos ei ole saatu aika riittävää taloudellista tulosta indikaattoreiden pohjalta. 2007-2013 kauteen verrattuna on tärkeää huomata, että oikeudelliset puitteet eivät velvoittaneet ohjelmaviranomaisia käyttää suoritusindikaattoreita. Siksi huomasimme, että vain kolmannes 168 sisältää suoritusarvioinnin niin, että voidaan tulokset yhdistää myös tavoitteisiin ohjelmassa. Tämän lisäksi olemme yksilöineet heikkouksia siinä, miten jäsenvaltiot ovat suunnitelleet omaa suoritusjärjestelmäänsä operatiivisissa ohjelmissa ja hanketasollakin. Huolimatta hankkeista, jotka ovat vireillä, on hyvä korostaa, että 92 prosenttia lähes kaikkia hankkeet pääsivät kyllä tavoitteisiinsa, jotka niille oli asetettu joko täysin tai osin. Teemme kolme suositusta myös, jotka liittyvät 2017 tilien päätökseen operatiivisten ohjelmien osalta niihin laskelmiin perustuen, jotka liittyvät jäämävirheeseen 2014-2020 kaudella ja 20 jälkeisellä kaudella, jotta voidaan suorituksen keskittyä enemmän. Ehkä maksut kytketään suoritukseen eikä vain korvata kustannuksia. Kaikki nämä suositukset on myös hyväksytty komissiossa. Lopuksi täydentäisin sitä, että kohesiopolitiikka on kaikkein tärkeimpiä investointipolitiikkoja EU-ssa. EU voi osoittaa lisäarvonsa, jotta saadaan jotain näkyvää aika kaikille kansalaisille, jos kaikki täytyy panna asianmukaisesti. Toivottavasti meidän johtopäätöksemme ja suosituksemme ovat teille hyödyllisiä, kun tätä prosessia käydään läpi, varsinkin tässä valiokunnassa, mutta myös komissiossa. Puheenjohtaja, komission jäsen, esittelijä, hyvät parlamentin jäsenet, kiitoksia huomiostanne. Ja wir danken Ihnen. Kiitoksia teille. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen kappale. Kiitos, että olette täällä tänään, Rova Greccio. Meillä on 27 kysymystä, jotka teille toimitimme, ja kiitän teitä ja teidän tiimienne vastauksista näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you, Madam. Kiitos puheenjohtaja, esittelijä, arvostelun parlamentin jäsenet. Tintarustopistuimen dekaani, näistä herrat, ensinnäkin kiitos tuomioistuimelle myönteisistä viesteistä tänä vuonna ja että se on antanut lausunnon näistä EU-budjettimaksusta. Se olisi pikemminkin positiivinen kuin negatiivinen ja tämä on mielestäni tärkeä parannus, jos ajatellaan EUn menoja. Ja tulee koesiopolitiikkaan, no siinä virhetaso laski viidettä vuotta putkeen ja se on nyt 5 prosentin alapuolella juuri. Toisin sanoen yli 5 prosenttia maksuista olivat virheettömiä. Tämä osoittaa, osoittaa sen, että hallinnointimme ja valvontajärjestelmämme ovat parantuneet ja että olemme tehneet kovasti töitä, kun ollaan puuttunut näihin virhetasoisiin vuosien saatossa. Ja haluaisin kiittää tietoistuomioistuinta ja erityisesti kontvaliokunta siitä, että olemme saaneet tukea, että voitaisiin saavuttaa nämä asiat. Nyt ollaan päättämässä 2007-2013 ohjelmat, jotka katettiin tämän vuosikertomuksen myötä. Kaikki ohjelmat voivat ja tulevat päättämään, jos meillä on var- varmat tiedot siitä, ettei ole olemassa valinnaista virhettä näissä menoissa. Niin kuin toimistun raportoin, niin komissio on käytetty toimia ja soveltanut rahoitusoikaisuja 2007-2013 ohjelmakaudella. Ja tulemme jatkamaan tätä ja tulosuudessakin varmistamaan, että virheet pystyvät 2 prosentin alapuolella. Se on tavoitteemme tuossa kehyksessä. Se tulee päätämään myös 14-20 ohjelmakaudella Vastuuvelvollisuuden pitää lisääntyväviranomaisten puitteissa 10 prosenttia. Maksut säilytetään, kunnes kaikki valvonnat on saatu loppuun kansallisella tasolla. Ja sitten tilin saattaminen päätäminen loppuun ja netti, nettorahoitusoikeus silloin missä tarpeen. Ja tämä toimii, koska nyt virheet taas ja soitettavat raportoinnit ovat paljon alempana kuin 2 prosenttia, joten hyvät naiset ja herrat, olen samaa mieltä kuin 90 prosenttia herra Lener hän on huolissaan siitä, että me saa tietää, ja hän on oikeus tietää, mitä he saavat, mitä etu saavat, vastinta saavat rahalleen. Tietysti kuuteen aikaisemmin puheen sanoin, niin sääntöjen noudattaminen on vain puoli tarinaa. Tiedän hyvin, että on enemmän odotuksia kontvalikunnalta osoittaa, että jo rahaa ja käytetään myönteisesti, jos aikaan eron kentällä mitä kutsutaan tuloksellisuudeksi. Ja on hienoa, että nämä lopulliset kertomukset kaikille ohjelmille ovat vahvistaneet sen, että tuloksia on saavutettu jopa niinkin, että tietyissä tapauksissa tavoitteiden yli on päästy. Tänä vuonna haluaisin jakaa kanssanne tiettyjä kohokohtia tästä seitsemännestä kohesiokertomuksesta, joka jo julkaistiin. Alueelliset erot ovat kaventumassa taas nyt vihdoinkin kriisin jälkeen. Työllisyys on elpymässä, vaikka lisäinvestointeja tarvitaan edelleen tietyillä osa-alueilla, kuten innovaatiossa, infrastruktuurissa, energiatehokkuudessa. Tämä vahvistaa sen, että kohesiopolitiikka on ottanut voimakkaasti edistämään tilannetta pääsemme yli taantumasta. Ei investointipolitiikka on ollut viime kolme vuotta toimia näin, että ollaan 8,5 prosentilla rahoittamaan julkisia investointeja EU-ssa. Ja kuten tiedätte erittäin hyvin, niin tämä osuus nousee 40 prosenttiin tietyissä jäsenvaltioissa, esim. Portugalissa, Kroatiassa, Puolassa, Liettuassa. Joten koisipoikan vaikutus Euroopan talouteen on merkittävä ja investointivaikutukset ovat nyt kumuloituneet vuosien myötä. Jos ajatellaan nykyistä hallituskautta, me tuemme 1,1 miljoonaa pk-yritystä, investoimme 16 miljardia euroa digitaalitalouteen ja julkisen hallinnon ja verkkopalveluita pitää laitamaan, että se olisi lähellä 50, jotta 50 miljoonaa kotitaloutta saisi laajakaista myös. Investoimme myös energiatehokkuuteen ja suojelemme ympäristöä ja vähennämme taloudellista syrjäytyneisyyttä, parannamme julkista liikennettä, koko Euroopan kattavaa tie- ja rautatieverkostoa myös tuetaan. Ohjelm- maamme hyödyt menevät pidemmälle kuin mitä vain nämä taloudelliset osalliset ulottuvuudet. Tässä varantaa myös hallinnointia EUn jäsenvaltioissa ja alueilla. Uusiat toimenpiteet on parantavat investointitemme laatua. Tiedätte tämän hyvin, että ex anteehtojen myötä tämä tapahtuu on älykästä erikoistumista myös ja keskitytään paremmin tuloksellisuuteen. Tulokset huomataan, kun pylväisiin päästään. Ja Voin vakuuttaa teille, että nämä ennakkoehdot ovat paikoillaan kaikissa ohjelmissa. Muutama poikkeus tarkoittaa siitä, että suhteessa arvostot tehdä maksuista noille ohjelmille, kunnes ehdot on täytetty. Mitä tulee tuloksellisuuteen ja tuloksiin, no julkaisimme joka vuosi näitä tietoja. Tie, näillä alustoillamme, jotka löytyvät verkkosivustoillamme myös jotta ihmiset näkevät paremmin tavoitteiden saavuttamisen kullekin ohjelmalle ja alueelle ja jäsenvaltioille. Tietysti tämä valiokunta on huolissaan EU-maksutasta tähän asti 2014-2020 kaudelle. Ja haluaisin korostaa, että tosiasia, no siis itse asiassa olemme täytäntöpano edistyy hyvinkin tällä hankkeiden valinta-aste on 44 prosenttia koisopolitiikan osalta ja EAKRlle tämä jopa korkeampi kuin aikaisemmalla kaudella samaan aikaan. Mutta olen samaa mieltä kanssanne, että tämä, tätä ei riittävästi ole heijasteltu meidän maksutasossamme ja mielestäni on tiettyjä tekijöitä, jotka tähän tilanteeseen vaikuttavat. Ensinnäkin on hyväksytty myöhään monivuotoinen rahoituskehys, se viivästytti kaikkia ohjelmia ja ohjelmointia. Lisäksi on sitä mieltä, että N plus 3 on laskenut paineita ilmoittaa maksusta ja pitäisi sanoa, että yhdessä, josko pitäisi pitäytyä tässä N plus 2 vai palata N plus tässä N plus 3, N plus 2 siirtyä sillä vasta tänä vuonna tuo paine on vaikuttanut huomattavasti jäsenvaltioihin ja lisäksi mielestäni jäsenvaltioiden pelko nettorahoitusoikeususta, kun toden, tai todennetaan, että voittaa tiliä, se on myös vaikuttanut näihin viivästymiin. Joka tapauksessa haluaisin vakuuttaa teidät yhdestä asiasta. Nimittäminen noin ennakkoehtoja, että maksavan suorittaa. Ja se ei ole enää ongelma. Ohjelman viranomaiset 98 prosenttia toiminnastamme EAKR plus kohdallisuuspolitiikka. Niissä on nimetty joudutamme, että jäsenvaltiot vievät prosit loppuun vuoden loppuun mennessä. Saman aikaan tunnustan, että meidän pitää mennä pidemmälle yksinkertaisemmissa kuten aikaisemmin sanottiin, onko tämä korkeatason ryhmä, joka suosittelee tätä kontistuksessa. Se on hyvä askel eteenpäin. Aika on nyt avainasemassa ja olen tyytyväinen siitä, että te täällä hyvän parlamentissa ja neuvostossa lainsäädännön käyttäen olette lähellä sopua, jota voidaan nopeasti panna täytäntöön nuo yksinkertaistamistoimet, sillä ne hyödyntävät olemassa olevaa ohjelmakauden kautta ja sen ohjelmia, jos se nyt hyväksytään jopa parlamentissa ja neuvostossa. 2020 jälkeinen aika, no Puolan, sitä tosi radikaalimpaa yksinkertaistamista minusta. Se on tarpeen. Meidän pitää tarkastella kaikkia politiikan aspekteja ja leikata byrokratian määrää, pitää yksinkertaistaa rankasti ja säilyttää hyvin toimivat osat meidän pitäisi olla hyvin varovaisia, kun etsitään oikeaa tasapainoa jatkuvuuden ja uudistusten välillä. Esittelemme lainsäädäntöehdotukset politiikalle 22 jälkeen pian sen jälkeen, kun on jätetty MFF ensi toukokuussa. Osat edustajista Euroopan unionin pitää osoittaa, että se voi nyt kohdata nämä haasteet. Hyvin ja koisiopolitiikka on tärkeässä osassa tässä kaikessa. Se on ainutlaatuinen, koska siinä yhdistellään eurooppalaisia kansallisia näkymiä ja mukana myös alueellisia ja paikallisia toimijoita. Tämä politiikka on myös älykkään erikoistumisen vektori kaikilla alueilla, että voit kasvaa omien vahvuuksensa mukaan. Olen vaikuttanut siitä, että kohesiopolitiikan pitää jatkossakin olla tärkeässä osassa eri alueilla, kaikilla alueilla EU-ssa. En ole nyt, joka uskoo näin yleisten neuvosto pidettiin, tai pidetään viik- tällä viikolla, ja uusimmat jäsenvaltiot ovat tästä samaa mieltä. Ja luotan tukeni jatkossakin, jotta voimme maksimoida ohjelmien vaikutus tällä kaudella, ja jotta politiikasta tulee entistäkin tehokkaampaa. Tiedän, että teillä on paljon kysymyksiä, joten kiitos huomiostanne. Vastaan kysymyksiin. Kiitos vielä kerran yhteistyöstänne näinä vuosina. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Meillä on kysymyksiä olettaakseni. Esi- esittele saa ensimmäiset kysymykset esittää. Edustaja Zeller, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin lämpimät kiitokset Rova Ivanovalle ja myöskin tientarastoimistoimen koko tiimille vuosikertomuksesta ja varsinkin luvusta 1b, kun on kyse talousarvessamme ja menettelystä 2016 vuodelle ja eri tarkastuksista, kun on kyse kiitos näitä koskevista tiedoista. Kiitokset myöskin teille, Rova komission jäsen Gretsu, ja myöskin TG Region virkamiehelle kiitoksia siitä, että vastasitte 26 kysymykseen, jotka teille toimitimme. Kiitos näistä kirjallisista vastauksista. Ne ovat tulleet perille. Sekä Rova Ivanova että Rova Kretsua Haluaisin tässä kompata. Olen samaa mieltä kummankin kanssa. Euroopan rakennerahastot ja investointirahastot ovat Euroopan talousarvion tärkeä väline. Niiden kautta voidaan edistää investointeja kasvuun ja työllisyyteen. Jäsenvaltiossa mahdollistuvat tällaiset investoinnit tukiraston kautta. Yhtä, toisaalta, kun on kyse kohesiosta, kohesiosta pitäisi tehdä näkyvämpää Haluamme tehdä yhteistyötä ja siellä, missä on vielä heikkouksia taloudellisessa kehityksessä, siellä voidaan käyttää hyväksi näitä yhteisiä varoja solidaisuusperiaatteen pohjalta. Tämä pitää tehdä näkyvämmäksi tämäkin työ. Nähdäkseni tässä on vielä puutteita. Jo pari vuotta, kun on parlamentissa tarkastellut näitä tämän tyyppisiä kysymyksiä, niin lukuisen vuosien ajan on tullut eteen kysymys, kuinka voidaan kasvua ja työllisyyttä edistää, varsinkin vuoden 2008 jälkeen, jolloin talous- ja rahoituskriisi iski, kuinka voidaan auttaa taloudellisesti heikompia alueita kehittymään rakenneinvestointirahastojen kautta. Nyt äh, komission, siis Gretchen ja Oettingerin puheenvuorot osoittavat, että Tämä todellakin on kyse tärkeästä instrumentista. Näin on jatkossakin, mutta kun kuulee jotakin muita komissaaria, vaikuttaa siltä, että he viittavat muihin instrumentteihin, lisäinstrumentteihin, kuten esimerkiksi Euroopan strategisen investointien rahastoon, ESIRiin, viitataan niin ikään. Ensinnäkin pitää tietystikin paikkansa se, että on syytä olla optimistinen, koska virheaste kohesiopolitiikan puolella ja myöskin rakennerahastojen täytäntöpanossa on laskenut 4,8 prosenttiin tällä hetkellä. Mutta ei pidä unohtaa, että nyt on kyse yhteisestä vastuusta, jaetusta hallinnosta. Tässä komissiolla ja jäsenvaltiolla ja osittain myöskin välikäsillä alueilla on oma vastuunsa niiden täytyy tehdä yhteistyötä keskenään. Usein menettelyt ovat pikemminkin monimutkaistuneet sen sijaan, että ne olisivat helpottuneet. Ja, mutta siitä huolimatta kaikki virheasteen alenemiset ovat tervetulleita uutisia. Vuonna 2017 tai 2016 vuoden vastuuvapaudesta, kun on kyse, kyse on uuden ohjelmakauden kolmannesta vuodesta – 2016-2020 kauden kolmesta vuodesta. Ja kun on tehty tutkimusmatka jäsenvaltioihin esimerkiksi konvergenssialueelle, mutta ei pelkästään näille alueille, vaan myöskin ensisille tavoite kakkosalueille, kun on tehty matkoja, on voitu havaita, että vuonna 2016 tilanne edelleenkin pitkälti sama, kun on kyse täytäntöönpanosta – ja hankkeiden loppuun saattamisesta. Siellä edelleenkin painiskellaan menneen ohjelmakauden hankkeiden loppuun saattamisessa ohjelmakauden, joka jo päättyi. Ja uuden ohjelmakauden hankkeet eivät ole vielä edes alkaneet. Tämä osoittaa, että on ollut ongelmia ohjelmakaudella, Ravakaretsu viittasi näihin. Meidän täytyy tässä suhteessa tehdä vielä työtä ja katsoa, kuinka rakennerahastot saadaan menestyksekkäästi käyttöön. Mistä sitten kenkä puristaa? Yksi seikka, johon tilintarkastustuomioistuin jälleen kerran viittasi, on se, että vuonna 2016 lopulla kaikki hallintoviranomaiset eivät olleet vielä tiedossa, niitä ei ollut vielä nimitetty. Paikan päällä pystyy näkemään jopa kokeneet hallintoviranomaiset, jotka ovat vuosikausia tehneet työtä tällä alalla ovat olleet suurissa vaikeuksissa, kun on nimitetty näitä viranomaisia, koska uusia vaatimuksia on esitetty asetuksen pohjalta ja sitten jäsenvaltiot sitten lisäävät oman lusikkansa soppaan ja omat säännöksensä tähän sekaan. Tämä monimutkaista tilannetta entisestäänkin. Viranomaiset, jotka vastaavat varojen käytön valvonnasta paikan päällä, niin kyse on samasta viranomaisista, jotka ovat tehneet työtä, mutta lisäksi uutien sääntöjen mukaan täytyy lisätarkastukset ja kokeneemmatkin hallintoviranomaiset nyt valittelevat siitä, että että heille koitunut hyöty ja työmäärät eivät ole oikeassa suhteessa aina keskenään. Ja kun on kyse ohjelmien ja hankkeiden täytäntöpanosta uudella ohjelmakaudella, niin tämä on monimutkaistunut ensisestäänkin. Tämä, tämä heijastuu myöskin tuen käyttöasteeseen tai käyttökykyyn. Uudet strategiset suuntaukset uudella ohjelmakaudella, niitä pitäisi edistää, mutta tässäkin on puutteita tai vaikka vuonna 2016 vuonna ei ollut vielä riittävästi tietoa siitä, missä mennään. Vuonna, toivottavasti 2017 vuonna vihdoinkin saadaan sitten parempia tuloksia ja uuden ohjelmakauden hankkeita saadaan pistettyä täytäntöön. Eurooppaiset tavoitteet, Eurooppa 2020 strategiassa määritellyt ja komission työohjelmassa määritellyt suunnitelmat ei muuten voi toteutua mikä niitä halutaan edistää, edistys täytyy saada aikaan. sen ohjelmakauden loppuvaiheessa tämä ohjelmakauden päättyminen häämättä edessä vuoden 2020 vuonna, mikä on N plus 3 sääntö vielä käytössä, niin tämä helpottaa sen valtioiden työtä, koska silloin voi olla tiettyä päällekkäisyyttä, tai sitten N plus 2 menettelyyn, mikäli palataan, niin silloin tämä nopeuttaisi varojen käyttöä rakennerahastoista. Tämä keskustelu nähdäkseni on keskustelu, joka täytyy käydä pian. Ja monista rahoituskehyksistä vuodesta 2020 eteenpäin, kun keskustellaan, tuo keskustelu täytyy liittää juuri tuohon yhteyteen. TG Renkiötä kiitän Maakohtaisista suosituksista, jotka komissio julkaisi, kenties toimintakertomuksiin tg regiossa voitaisiin ottaa mukaan näiden toteutuminen. Meillä on tavanomaisten vuosikertomusten ja komission asiakirjojen lisäksi nyt myöskin seitsemäs kohesiopolitiikkaa koskeva kertomus. Ja siinäkin on erittäin arvokasta tietoa, jota voidaan jota käytä hyväksi vuoden 2016 vapausmenettelyn yhteydessä. Mitä sitten riskimaksuihin tulee? Esimerkiksi 2015 vuoden, 2016 vuoden luvut on laskettu samalta pohjalta, mutta vaikuttaa siltä, että eri lukujen pohjalta on toiminto, koska ensin varat takaisin ja sitten kun katson virheiseksi ja sitten kun myöhemmin tilanne osoittautuukin joksikin muuksi, niin silloin pitäisi yksinkertaistaa näitä riskilaskelmia. Ja mikä näitä välikäsien kautta olen kuullut, tai olen kuullut, että tilintarkastusmenettely on joissakin tapauksissa monimutkaistunut ja jopa moninkertaistunut. Yhdessä tientarkastustoimijoisten komission ja parlamentin kanssa pitäisi laatia yhden yhtenäisen tientarkastuksen periaate. Se pitäisi työstää ja edistää, koska tämä saattaisi helpottaa rakennerahaston varojen täytäntöönpanoa. Ainakin me toivomme, ja minä ainakin toivon, että koesopolitiikan osalta seuraava ohjelmakaudella 2020 vuodesta eteenpäin jäsenvaltiot ja alueet voisivat hyötyä tästä yksinkertaisesta yhtenäisestä tilintarkastuksesta, koska toteuttavalla tasolla, täytäntöpanon tasolla on kerrottu, että siellä on kolme erilaista erillistä tilintarkastajaa, joiden kanssa joutuu toimimaan. Nämä kolme tekevät tilintarkastukset tarkastuksia tarkastusten päälle Ja silloin itse varsinainen työ, eli ohjelmien täytäntöönpano vaikeutuu. Katson, että tämä on seikka, jonka suhteen meidän täytyy vielä tehdä lisää työtä. Ja vielä rahoitusvälineistä sananen. Tällä välin aluepolitiikassa on yli tuhata rahoitusvälinettä. Kuinka sitten voidaan puhua enää avoimuudesta? Ja kun rahoitusvälineen täytäntöpanosta pistetään rahoitusvälinettä pistetään täytäntöön 900 miljoonaa euroa, eli 6,7 prosenttia maksuista menee tähän näihin rahoitusvälineisiin. Kiitän Oettingeriä hänen ponnistelustaan sen osalta, että rahoitusvälineet voimakkaammin otettaisiin mukaan EUn talousarvioon ja yhdistettäisiin ne sinne täysimittaisesti. Tässä oikeastaan mitä minä haluaisin sanoa tästä aihealueesta. Kiitos. Ja, Frau Kommissarin, bitte. Rova komission jäsen. Mulțumesc mult, domnule raportor. Cred că s-au acoperit... Uh, Kiitoksia kovasti esittelijä. keskustelemme uusista ongelmista, joista haluaisin käsitellä järjestyksessä. Kohesiopolitiikka on määritelty perussopimuksissa ja siinä tavoite on, että alueiden väliset erot tasoitetaan tai niitä kavennetaan myös jäsenvaltioiden sisällä. rahastot ovat tärkeä väline tässä. Jos 2016 virhe tasoa käsitellään, no kuten sanottua, useimmiten on kyse näistä julkisista menoista. Hankintamenoista siis mutta useimmat virheet liittyvät äh, näihin tukikelvottomiin hankkeisiin. Te puhuitte yhteishallinnoista shared management ja nämä virheet. Äh, no, hallintoviranomaiset tosiaan vaan nyt huomata ne virheet. Se on tämä ensimmäinen valvonnan taso, kyseiset hankkeet, jotka eivät olisi saaneet tulevaksi No, ne olette nyt voineet tunnistaa jo heti alkuun. Tämä ottaa meitä myös ajattelemasta, kuinka pitkälle näiden viranomaisten kanssa voidaan tehdä yhteistyötä. Teemme sitä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa, jotta hallinnointia ja managementia voidaan parantaa ja jotta eri ohjelmien tarkastuksia voidaan parantaa. Tietotustuomioistuin on osoittanut, että useimmat virheet oltaisiin voitu tunnistaa kansallisten viranomaisten toimesta, sillä heillähän oli tiedot kyllä käytettävissään. 72 prosenttia virheistä olisi voitu estää, jos kansalliset viranomaiset olisivat olleet valppaampia. Ja nyt sitten virhetaso olisi, olisi alle 2 prosenttia, eikä 4,8 niin kuin tänään sanottiin. Joten on hyvin selvää, että kaikki jäsenvaltiot tarvitsevat vankkaa valvontajärjestelmää useimmilla onkin. Mutta sitten pitää pohtia tätä single audit menettelyä, se on meidän etujemme mukaista. Sitten 2020 jälkeinen aika. Me pitää pohtia sääntöjen monimutkaisuutta ja ylisääntelystäkin pitää keskustella goldplatingista. Sitä on edelleen kansallisissa järjestelmissä. Ja sitten pitää pohtia myös valtion puuttuvia kokemuksia tai puuttuvaa asiantuntijuutta. Tässä takia on virheitä, koska henkilöstö vaihtuu paljon näissä viranomaisissa. Haluaisin vakuuttaa teille, että työstämme näitä kysymyksiä jatkuvasti, jotta käydään läpi järjestelmiä, jotta varmistetaan, että ne toimivat oikein. Sen takia meillä on tarkastustulokset, käytämme dataa vuosikertomuksista. Saamme yli 500 kertomusta per vuosi. Ja kuten sanoitte, tarkastelemme erityisesti näitä ohjelmia, joissa on paljon riskejä ja hankkeita. Regiopääosasta siellä oli 150 tarkastusta tehty 89 ohjelmalle – ja osa niistä on keskeytetty, joten aika vielä 2014-2020, vaikka meillä on jo uusia elementtejä otettu käyttöön, jotta ohjelmia voidaan valvoa vuosittain. Voin vakuuttaa teille myös, että me olemme valmiit auttamaan jäsenvaltioita ja teitä valvontatoimissa. Ja jos on ongelmia, jos taso on yli 10 prosenttia, niin sitten keskeytämme maksut. Mitä tulee näihin viivästymiin, no tietysti meitä tämä ongelma huolestuttaa myös, mutta toisaalta olemme vienneet läpinopeuttavia toimia jos olisin tullut teille viikko sitten, niin olisin puhunut 37 prosentin mutta nyt sitten tällä välin tuo luku on nyt toisen suuntaan Alankomaissa esimerkiksi täytäntöpanoaste on korkea, mutta tämä ei vielä heijastu näihin maksuvaateisiin jota tehdään komissiolle, koska on myös yksityisiä rahoitusjärjestelyitä. Neljä komissaari testannut jäseniltä paljon kirjeitä, jotka käytyvät siihen, että voitaisiin nopeuttaa täytäntöpanoa. Alkomainen tapaus on poikkeus. Siellä valinta on jo tehty ja kuitenkin meiltä ei ole, että meillä ei ole maksuvaatimuksia, että muut valtiot äh, tämän suhteen ovat vieläkin huonommassa tilanteessa. Joka tapauksessa tämä on meille prioriteetti. Tällaista politiikkaa, joka on kestänyt 25 vuotta. Se on nyt, että nyt meillä on tämä ehdotus komissiota – joka liittyy kontiasetukseen, omnibukseen, on yli tuhat parannusehdotusta sitä varten. Te lainsäädävän käyttäjänä teidän pitäisi ponnistella sen eteen, että viimekin, no ettei asioita monimutkaisteta. Mehän haluamme helpottaa käyttäjien elämää ja että he voivat päästä käsiksi EU-varoihin. Sitten tämä yksi tarkistus tarkastus single audit periaate, no siitä on samaa mieltä kuin te. Tunnen tilanteen monissa jäsenvaltioissa, itäisissä, Saksan osavaltioissa. On sellainen, että jos pitää käyttää mitä paljon aikaa tarkastuksia varten, niin sitten hukataan paljon aikaa varsinaiselta työtä ja sen takia he eivät ole hakeneet EU-varoja niin paljon. Tämä siis se saksalaista pk Sitten rahoitusvälineet, niistä on sitä mieltä, että laajentaminen ja käyttö jäsenvaltioissa välineiden osalta – sellainen, että meillä on jo tietoja aikaväliltä 2007-2014, mutta sen jälkeiseltä ajalta välineiden määrä on lähes kaksinkertaistunut sillä. Niillä pyritään viemään kohesiopolitiikkaa myös eteenpäin. Meillä on esimerkkejä tapauksista, joissa on myönteisesti tukeudumme niihin kokemuksiin, joita on saatu siitä, että on käytetty näitä rahoitusvälineitä ja uskomme, että uusi lainsäädäntökehys koontiasetusohjelman sisällä, omnibusohjelman sisällä voi näiden rahoitusjärjestelyjen ja välineiden vaikutusta vahvistaa. Tietysti nämä riskipitoiset osuudet pitää pyrkiä saman laskuun vuosittaistasolla. Pitää olla parempi yhteys rakennerahastojen ja Junckerin ohjelman välillä. En tiedä, vastasiinko kaikkiin kysymyksiin, mutta haluan vakuuttaa teille, että teemme kaikkemme, jotta tilanne paranisi. Mitä tulee esiriin? No, 15 miljardia lisää suhteessa tähän asti Tästä me tullaan saavuttamaan ja omnibusohjelman sisällä haluamme käyttää yhdistettyä rahoitusta. Kiitos. Ja niin, mitä tulee näihin ennakkomaksuihin, jotka ei ole otettu mukaan näihin riskipitoisiin osuuksiin. Nyt tietotuomioistuin on tiettyjä meteorologisia kohtia maininnut, mitä tulee näihin rahoitusvälineisiin. Me teemme yhteistyötä tietotuomioistuimen kanssa, jotta löydämme ratkaisun näihin ongelmiin. Mutta te itsekin sanoitte, että meidän pitää tehdä yhteistyötä. Ja tilintarkastustuomioistuin on hyvin päättävän tämän suhteen, jotta EU-rahastojen vaikutusta voidaan kasvattaa. Tarkastajien työ on olennaista myös sille, että yksinkertaistetaan toimintaa ja hallinnoidaan paremmin toimintaa jatkossa. Tämä pitää saavuttaa on surullista todeta, että suuri osa, 77 prosenttia virheistä ei ole huomattu siellä, missä se olisi voinut tapahtua, ei olisi pitänyt tapahtua, että Olafin on pitänyt toimia, että virheisiin voidaan puuttua. Kiitos. Seuraavaksi puhelistalla on kollega Ajala Sender. Kokoamme pari puheenvuoroa ja sitten kuulemme vastauksia. Olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsen Kretsu. Minä kysyisin, kun juuri tässä taustalla täytäntöönpanossa on, ja kuten usein käy monimuotoisissa ohjelmissa, että eri vauhdissa edetään, ja niin on joskus pattitilanteita, ja sekin vaikuttaa siihen, miten kehitetään rakennerahastoja. Kysyisin, kun nyt on ollut puhetta kahden järjestelmän puitteissa ikään kuin rahoita, paitsi sitten mitä tietenkin on uutuuksia, mutta se nyt mikä on avustuksia, alueellisesti myönnettyjä, ikään kuin ensi päivästä lukien sen jälkeen, kun on sopimus tehty jaosta. Ja sitten ne rahastot tai varat, jos, jo tavallaan ikään kuin huutokaupataan parhaimpiin hankkeisiin, verkkojen Eurooppa ja horisontti 2020. Kysyisinkin vähän kokemuksistanne. Miten tämä on sujunut? Millaisia kokemuksia on, kun yhä enemmän kuuluu sellaisia äänenpainoja ja ajatuksia, että kun on Euroopan unionin varoja käytössä ja niitä yhä vähemmän kaiken lisäksi, että ikään kuin vaadittaisiin rakennerahastoista sitä, että käytetään tätä toista muotoilua, kun on hankkeita rahoitettu ikään kuin huutokaupat, jos nyt niin voi sanoa, eli paras hanke valitaan. haluaisin tietää teidän kokemuksistanne ja miten tässä sitten toinen toisia valvotaan. Voitaisiinko tämä jotenkin yhdistää, että jaettaisiin tavalla tai toisella, ehkä alueellisesti, jos niin voi sanoa, tai sitten ikään kuin bonus ohjelmille. Onko tässä jotain vaaraa tai onko mahdollisuuksia teidän mielestänne sitten toiseksi aikatauluun? Te selititte varsin hyvin ja tiedät, että tässä on viivästyksiä ollut valtavasti ja se liittyy hyväksymiseen. Ja siinä täytyy hallintoa mukauttaa myös uuteen ohjelmakauteen ja niin edelleen. Jos ajatellaan jatkoa, niin Oettinger on aikoo tehdä nyt ehdotuksen 18. touko-kesäkuussa. Ja parlamenttikin voisi sitten hyväksyä se ennen kuin mennään vaaleihin. Ja sitten komissio muutama kuukausi saa lisää aikaa myös, että se voi käynnistää uuden komission. Miten te näette tämän uuden aikataulun? Mitä ennusteita teillä on, kun ajatellaan, mitä kokemuksia on viivästyksistä tähän mennessä ja miten voitaisiin ehkä parantaa tätä jatkossa, ennakoida se jotenkin? Voi ajatellaan Brexitin vaikutuksia ja kaikkia muutakin. Miten tätä voitaisiin parantaa? Ja sitten vielä lopuksi. Tehän tiedätte, että täällä käydään keskustelua, komissiossakin käydään keskustelua siitä, että voitaisiin jotenkin joustavoittaa prosentuaalisesti, ettei pelkästään yksinomaisesti tätä budjettivaroja. Ja varsinkin rakennerahastoissa, miten teidän mielestä tämä joustavoittaminen voisi auttaa rakennerahastoissa? miten nyt sanoisin, ikään kuin pitkällä aikavälillä, kun on täytäntöpanossa viivästyksiä ja on virheellisiä hankkeita, ja tehdään sitten korjauksia tarpeen vaatiessa, niin voisiko tämä ehkä jotenkin auttaa myös kohesio- ja rakennepolitiikkaa, että olisi tällaista lisäjoustoa vähän realistisemmin mukauduttaisiin. Ja lopuksi, jos nyt olin oikein ymmärtänyt, oli kyse nettokorjauksista. No usein mille parlamentissa se vaikuttaa kuitenkin tiukimmilta ja tehokkaammalta järjestelmältä, joten sen valtiot pakotettaisiin välttämään virheiltä. Mutta kuitenkin aina niitä pelätään. Ja sen valtiot joutuvat sitten viivästyttämään tämän, koska pelkäävät niin kovin tekevänsä virheitä ja sitten joutuvat tekemään nettokorjauksia. Ja tavallaan tämä hyvä väline onkin sitten kääntymässä itseään vastaan. Haluaisin kuulla tästä enemmän. Edustaja Dliebajova. Kiitoksia paljon arvon puheenjohtaja, komission jäsen, tilastoimiston jäsenet, kollegat te komissiossa tiedätte, että minä olen voimakas kohesiopolitiikan tukija ja myöskin suoritusperusteisen budjetoinnin tukija. Kannattaa myöskin hankkeita, joilla on EUn kannalta lisäarvoa. Olisin esitettänyt pari kysymystä hieman erilaisesta näkökulmasta käsin tällä kertaa. Kuten täällä jo mainittiin, vuonna 2016 oli viimeinen vuosi, jonka aikana edellisen ohjelmakauden hankkeita takarahoitusta pystyy vielä käyttämään. Komissio tällä hetkellä tarkastelee näitä tilinpäätöslausumia varmistaakseen, että kaikkia oikais, kaikki oikaisut on tehty ja ohjelman kautta ei äh, saateta tätä päätöksen ilman, että on selkeä kuva siitä, että riskit ovat alle olennaisuusrajan. Nykytilanteesta kysyisin komissiolta, onko teillä mitään tietoa sellaisista hankkeista, joiden loppuun saattaminen tai tilinpäätös on vaikeuksissa? Ja mitä tulee viranomaisten nimittämisprosessiin, jonka esittelijäkin mainitsi? Minulla on sellainen mielikuva, että sen sijaan, että tarkastellaan tuloksia ja vaikuttavuutta, kansallisten kannalta komissioidenkin pistää rahaa täytäntöönpanon rakenteisiin. Samaan suuntaan kuin herra Zeller, minäkin haluaisin kysyä teiltä, miksi teknistä palvelua ja avunantoa ei anneta enempää nyt kolme vuotta on kulunut jo uuden ohjelmakauden alusta. Johtuuko tämä siitä, että asetukset tai säädökset olivat monimutkaisia, vai onko kyse jäsenvaltioiden lisävaatimuksista vai kenties molemmista? Erityisestikin, kun tulee julkisi, mitä tulee julkisiin hankintoihin niitä koskevaan täytäntöön suunnitelmaan vuonna 2013 ja sitten komission suunnitelma vuonna 2015, jolla pyritään vaikuttamaan jäsenvaltioissa julkisiin hankintoihin koskeviin sääntöihin. Siellä on hyviä käytänteitä ja ohjeistusta ja muun tyyppisiä toimia ja nuhteettomuuspaketti. Maaliskuussa ajantasaistettiin vuonna 2017 tuota pakettia niin otettiin mukaan uusia säännöksiä liittyvät julkisia hankintoja koskeviin sään, sään, julkisen hankinta koskevaan asetuksen niin poispäin. Nyt kysyisinkin vuoden 2014 julkisen hankinta koskevan direktiivi. Onko se sellainen, että siihen on määrä hyväksyä uusia säännöksiä? Koska vuonna 2017 lisäsäännökset tullut liian myöhässä. Kun otetaan huomioon lisäsääntely, jota jäsenvaltiot harrastavat yhtäältä ja toisaalta yksinkertaistamispyrkimykset, joihin komissio ja muut pyrkivät toisaalta, niin eikö olisi vähemmän kallista ja vaikuttavampaa, mikäli julkisia hankintoita koskevat äh, asiat olisivat asetuksessa sen sijaan, että on olisivat direktiivissä. Mikä teidän kantanne tähän on ja mikä mahdollisesti on tilintarkastustoimistomen kanta tähän? Kiitos vastauksista jo etuketan ja onnea ja menestystä myöskin vastuuvapas Ja, danke. Ich habe mich selbst auch auf die Rednerliste gesetzt. Pistin itsenikin puhelistalle. Minulla on kysymys tästä kartasta. Tämä kartta näyttää, kuinka monta tarjouskilpailun ollut, jos on vain yksi ainoa tarjoaja. Kuinka voi olla mahdollista, että monilla alueilla, varsinkin Kreikassa ja Puolassa ja Slovakiassa ja Italiassa, yli 40 prosenttia tarjouskilpailuissa on sellaisia, että siellä on yksi ainoa tarjoaja. Mitä voi olla mahdollista, että siellä ei löydy toista firmaa, joka voisi tehdä oman tarjouksensa? Ja mitä komissio tekee tämän estämiseksi? Nyt vaikuttaa siltä, että pankit lypsylehmänä, tai pankit käyttävät rahoitusvälineitä lypsylehmänä. Meillä on kaksi, 246 miljoonaa ja sitten 900 miljoonaa tämän päälle. Raha vaan tulee lisään tähän pataan. Rahaa syydettiin jäsenvaltioihin, nyt sitten pankeille syytään rahaa. Mitä tuloksia tästä tulee? Se sanoitte, että oli 76 sellaista tapausta, jossa hallintointikustannukset oli yli 1,5 prosentin luokka ja sitten 5,3 vuotta on rahoitusvälineessä ollut tämä laskentakausi. Miksi ei kuusi vuotta? Miksi 5,3? En ymmärrä, miksi tämä on tämä luku. Ja voisitteko hieman selittää toistakin juttua? Miksi, niin kuin aina ennenkin, salitan se, että neljä miljardia rahoitusvälineisiin on pistetty jemmaan 25 prosenttia on edelleenkin tämä luku. Jarrutusvälineen tehokkuudesta olisi tärkeää, että katsottaisiin, mikä tilanne on. 75 on täällä mainittu ja 170 000 työpaikkaa on tämän luvun takana. Tarkoittaako tämä sitä, että joka maassa on 68, 680 työpaikkaa kyseessä – ja kun on kyse työpaikan luomisesta näitä koskevasta koskevasta rahoitusvälineestä, niin onko tämä menestyksen moottori? Miten te arvioitte tällaisia rahoitusvälineitä? Ja miten jatkossa toimitaan tulevalla ohjelman kaudella? Neljäs kysymykseni liittyy tähän. 6,19 kohdassa tiintarkastustoimistomen kertomuksen sanottiin, että virheaste on 3,7 prosenttia, mikä olisi käytetty kaikkia mahdollisuutta tietoisesti käytetyksi. Entä sitten yksi yksinkertainen tilintarkastus, että kukaan ei enää tarkastaisi lukuja sen jälkeen. Hallintoviranomainen voisi lähettää lukunsa, jotka ovat todennäköisesti erittäin matala, paljon matalammat kuin tilintarkastustoiminnan komissio arvioi niiden olevan. Voisiko tämä hyväksyttyä yksi ainoa tarkastus ja sitten homma olisi hoidotta? Olisi kuullut näkemisen tähän. Ja sitten kollega Salafranka seuraava. Vai herra! Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenelle, että hän täällä on vastaamassa jäsenten kysymyksiin ja totta kai kyselyyn. Valiokunnan puheenjohtaja vei oikeastaan minulta sanat suusta. Minä halusin kysyä myös tätä, koska minäkin panin merkille sen, että nämä 357 miljoonaa kohesio- ja aluepolitiikassa viime vuonna – niin siellä on 4,8 prosenttia virhetasoa, jonka niitä niin, että kansalliset jäsenvaltiot ovat oikein toteuttaneet eri mekanismeja? Se olisi kuitenkin ollut alle kahden, jos kaikki olisi kunnolla hoidettu. Kyse on yhteisrahoitusohjelmista, jossa kansalliset viranomaisetkin kantavat oman vastuunsa hallinnoinnista. Ja sitten Kuitenkin komission jäsen haluaisin kysyä kyllä. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa sanotaan nimittäin, että jäsenvaltiot ovat nimittäneet 77 prosenttia kansallisista viranomaisista, jotka ovat vastuussa vastaavia rahastojen täytäntöönpanosta. Onko tämä noussut? Onko komissio myös tietoinen tästä? kun ajatellaan, että kolme vuotta on kulunut jo MRK on voimaantulosta eikä vieläkään ole nimitetty kaikkia kansallisia viranomaisia, jotka ovat varojen käytöstä vastuussa, niin selittää aika paljon asioita. Ja varmasti kaikki nämä suuret pitkät viivästykset. Komission jäsen, minä haluaisin esittää muutaman kysymyksen, jotka liittyvät lähinnä politiikan tavoitteisiin. Kolmeen näkökohtaan. Kollega mainitsi lisäarvon jo, että se on keskeinen kriteeri. Ja missä määrin näiden varojen käytössä voitaisiin tukea innovointia ja sitten totta kai tätä tärkeää kehityspuolta kaikilla Euroopan unionin alueilla. Ei voi tietenkään olla pioneereja näiltä osin, mutta innovaatio kuitenkin on kovin perustavanlaatuista näinä päivinä. Kaksi lyhyttä kysymystä vielä missä määrin maahanmuuttopaineet Euroopan suuntaan 2016 on vaikuttanut rakennerahastojen käyttöön. Se on aika tärkeä tieto. Onko teidän mielestään riittävästi välineitä, jotta riittävän joustavasti voidaan hoitaa tätä ongelmaa? Ja sitten komissionissa vielä yksi kysymys lopuksi. Minä luin näitä tietoja petostapauksista – Onneksi tilintarkastustuomioistuimen niiden määrä on aika pieni, mutta miten te sitten Olafissa teette yhteistyötä? Kiitos. Edustaja Stichowski. Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisa rouva komission jäsen, tarkastustuomioistuimen jäsen ja kolmatta kertaa kuulen täällä sanan virhetaso ja aina pitää no, nauraskella, mitä virhetaso tarkoittaa. No, kun verrattiin eri jäsenvaltioita näitä lukuja, niin minusta ei tunnu, että Kreikassa virhetaso on alhaisempi kuin Tsekin tasavallassa, mutta sama metodi ei ole käytössä, jos ajatellaan jäsenvaltio, niin silloin tämä virhetaso voi olla yhdessä maassa korkeampi toisessa alhaisempi. Oli jo sanonut, että ei ole tärkeää valvonnan näkökulmasta, josko virheet on katettu, josko niissä on ilmoitettu, vaan että onko hanke hyödyllinen vai ei. Komission jäsen, te sanoitte täällä, että PK-yritykset eivät halua tätä. Ja no, olen työskennellyt tällä alalla ennen kuin olin jopa parlamentin jäsen. Ja täytyy sanoa, että en ikinä koko elässäni haluaisi EU-tukia, koska byrokratia, tuo hallintopuoli, kaikki sen ympärillä on minusta ihan ylivoimaista. Viimeisenä kolmena vuotena olen käynyt näissä firmoissa vieraana, eikä mikään ole muuttunut. Ja ehkä päättelette tässä kohtaa, että komissiossa, että jota on sitten olennaisesti eteenpäin ja kehittynyt positiivisesti, mutta meillä on 40 asiakirjaa, jotka on pitänyt toimittaa, jotta voitaisiin esittää hakemus ylipäänsä, jotta hankkeemme saisivat tukea. Ja löytyvät verkoista, mutta nyt sitten pitää 45 asiakirjaa täyttää ja ladata verkosta. Ja uskoisinpa, että tässä mielessä komissiolla on vielä paljon työtä edessään ja ette ole päässeet puusta pitkälle toiseksi komissio versus jäsenvaltiot. ne on nyt kysymyksen polygrafia-alasta EUn tuet. Sanoisin, että ne ovat osaltaan polygrafia-alaa Tsekin tasavallassa tuhonneet, koska nykyään myötä noiden tukien tavoite sitä, että työllisyyttä pyrittiin lisäämään alalla, mutta tuo luku kuitenkin laski. Ja sitten se on vähemmän työntekijöitä. Mikä on lopputulos sitten? Mikä vaikutus olisi? Mitä pitäisi saavuttaa? Pitääkö tukimita saavuttaa se, että usein nuo rahat investoidaan hölynpölyyn ja kolmanneksi, ja tämä kysymys liittyy varojen että me kuulutetaan jäsenvaltiot tutkitaan näitä varoja ja pien tulee vuosi 2018. Onko jotain jo muuttunut ja milloin tämä tulee muuttumaan? Milloin uskotte, että jäsenvaltiot tulevat viemään asioita Kiitos. No me saksalaiset. No googlan tässä, mikä on poliografinen. Was ist das? ja, alles klar. Edustaja Vanhoff. Yeah, uh, uh, thank you, Chair. Can I, I apologize? Kiitoksia. Anteeksi, että tulin myöhässä ja toivottavasti mitä nyt tässä sanon ei ole jonkun muun suulla tullut esille. Kiitos komission jäsenellekin, että hänet valiokuntaan tuli. Minä olen rekivaliokunnassakin. Ja totta kai hän on siellä ihan säännöllisesti mukana, ehkä enemmän siellä läsnä kuin monet jäsenet, eli tuttu naama. Palaisin siihen, mitä to- toi esille petoksista. Aika vähäinen määrä on petoksia, aika hyvä, kun euroskeptikot usein petokset ja virheet sekoittavat. Virhe on vähän eri asia. Meidän pitäisi joka käänteessä tuoda tämä esille, että siinä on selvä ero, ettei euroskeptikot pääse kuin koira veräjästä. Totta kai virhetasoa halutaan alentaa. Tästä on paljon keskusteltu ennenkin. Me tiedämme, että tarvitaan yksinkertaistamista. Meillä on korkeatason työryhmäkin yksinkertaistamisen tiimoilta. Komission ja senkin uskoo, että ehkä suositukset johtaisivat muutokseen, että asioita yksinkertaistetaan kun virhetasosta on puhuttu muutenkin, muun muassa ylisääntelystä jäsenvaltioissa, että sinne pannaan lisää tietoa, että päästään eroon virheistä. Kuitenkaan että tietoa käytetään. Joskus vaikuttaa siltä, että me tiedämme kyllä, mistä kenkä puristaa, ja niistä ongelmista puhutaan vuosi toisensa perään, mutta sitten hidastellaan, kun ratkaisuja pitäisi toteuttaa ongelmien ratkaisemiseksi, niin että päästään eroon virheistä. Vielä käyttöasteesta kysyisin. Me tiedämme näistä luvuista, että jossakin jäsenvaltiossa käyttöaste on kovin alhainen. Wales, yli 70 prosenttia kylläkin. Eli me pärjäämme varsin hyvin, kuten voi kuvitellakin, mutta jossakin jäsenvaltiossa se on alhainen. Ja totta kai meillä on 3 plus, K plus 3, eli kysyisinkin, onko mahdollista, että jotkut jäsenvaltiot luopuvat joistakin varoista, kun ne eivät ole pystyneet käyttämään. Ja sitten lopuksi puheenjohtaja makrotaloudellisesta ehdollisuudesta. Se on aika kiistanalainen kysymys parlamentissa. Tiedämme, että Portugali ja Espanja joutuvat uhatuksi. Uhat peruttiin. Niitä on hankala käyttää. Kysyisi, onko se mahdollista, että luovuttaisiin siitä, jos ajatellaan taloudellista ehdollisuutta ei niinkään vaan hankkeita. Kiitoksia paljon. Pääjohtaja komission puolelta myöskin paikalla. Tervetuloa teille, mutta tällä välin komission jäsen vastaa. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kysymyksiä tuli kovin monta ja ne liittyvät hyvin moneen aihealueeseen. Haluaisin ensinnäkin todeta, että yhä useampi jäsen puhuu täällä erittäin rajoitetusta talousarviosta. Uskon, että meidän poliitikkoina pitäisi olla kunnianhimoisempia. Esittelijä Zeller puhui siitä, mitä Juncker oli sanonut ja mitä Öttinger oli lausunut talouskomissaari tai budjettikomissaari. Kyse on tulevaisuudesta, myös Euroopan unionin talousarvion tulevaisuudesta. Keskustelu siitä on jo aloitettu, ja meidän täytyy käydä tätä keskustelua myöskin jäsenvaltioiden kanssa. Myöskin sen osalta, mitä kansalaiset tarvitsevat meiltä. Meidän täytyy löytää asianmukainen tasapaino – yhtäältä sellaisen politiikan kanssa, joka toimii ja tuo lisäarvoa, ja toisaalta meidän täytyy varmistaa, että uudet prioriteetit, jotka on määritelty, kuten puolustuspolitiikka, maahanmuutto, rajavalvonta ja muut aihealueet, jotka ovat erittäin tärkeitä kannalta, että niiden suhteen tehdään enemmän työtä kuin aiemmin. Nyt täytyy käydä uusia keskusteluita siitä, mitä Euroopan unioni tulee tekemään suoraan ja mitä suora vaikutus sillä on, mitä EU tekee. Jotkut asiat ovat yhteishallinnon alaisia, jotkut eivät ja niin poispäin. Näitä kysymyksiä täytyy pohtia. Olen vieraat miltei kaikkialla Euroopassa, eikä sellaista aluetta ole, jolla olisi ollut jolla ei olisi ollut konkreettista vaikutusta toimilla. Konkreettisia tuloksia on ja ihmisten elämä on parantunut. Esimerkiksi energian saanti. Senkin puolesta taistelemme aluepolitiikan kautta. Ja juuri aluepolitiikka on johtanut miljoonien työpaikkojen syntymiseen. Monissa jäsenvaltiossa on voitu hyötyä näistä toimista – kauppa on myöskin alkanut kokoista niin poispäin. Ja sen jälkeen, kun keskusteluita on käyty jäsenvaltioiden kanssa neuvostossa, meidän täytyy katsoa, miten pystytään toimimaan, kun budjetti on pienempi. Tai budjetti on rajallinen. Onko jälleen jatkossakin kyse tietystä prosenttiosuudesta BKT-alasta, sekon pohja, vai osoitammeko kunnianhimoa – Ja sitten nostankin tämä luku 1,2 prosenttiin BKTLstä. Se jää nähtäväksi. Me tarvitsemme kyllä 1,2 prosenttia, jotta voimme jatkossakin tehdä työtä kansalaisten edun hyväksi. Meillä on myöskin uusia prioriteetteja, joita, jotka Euroopan unioni on määritellyt. Uusia haasteita myöskin on edessä. Uskon, että tämä edellyttää solidaarisuutta. Jäsenvaltioiden kanssa täytyy keskustella ja katsoa, mitä kaikkea täytyy yksinkertaistaa ja kuinka. Ja kuinka päällekkäisyydeltä voidaan välttyä. Ja monenkertaiselta byrokratialta säännössä on ristiriitaisuuksia, mutta täytyy kysyä jäsenvaltioilta, ovatko ne valmiita ulottamaan vanhan politiikkaansa vai voidaanko tarjota enemmän. Jokaisesta sadasta eurosta, joka maksetaan, 50 prosenttia menee vakuutuksiin ja muihin toimiin ja pelkästään yksi euro per päivä – meidän EUn talousarvioon. Tämä on vähemmän kuin kahvikuppi. kahvikuppi. Mikäli haluamme suuren mittavan talousarvion, tästähän keskustella. Haluaisin vain todeta, että meidän täytyy osoittaa kunnianhimoa Joitakin asioita pidetään itsestäänselvyytenä. Esimerkiksi Brexitin tuoma kuoppa tai kuilu. me täytyy katsoa, kuinka tuo aukko voidaan täyttää. Olemassa myöskin Montin kertomus tulopuolesta, kuinka tuloja ja se EUn tule voitaisiin lisätä tai kerätä. Täytyy katsoa, mitä ehdotuksia on tässä suhteessa. Ne ovat poliittisia keskusteluita ja päätöksiä. Yhä useammilla on kuullut Euroopan parlamentin puolella puhuttavan asioista pessimistiseen äänensävyyn, kun sanotaan, että budjetti on tiukasti rajattu tai rajallinen. Sitten Rova Ajala Senderin kysymyksiin ja aikatauluun. Aikataulu on hyvin tiukka. Juncker piti puheensa ja sanoi sen yhteydessä, että hanke täytyy esitellä maaliskuussa ja sitten 2020 vuoteen mennessä meillä on vielä aikaa nykyisellä parlamentin toimikaudella viedä asia eteenpäin ja päästä näihin tavoitteisiin kun on kyse asetuksista ja niiden hyväksymisestä. Olisi suuri sääli, mikäli kaikki ne kokemukset, joita parlamentin jäsenillä on, ja se kokemus, joka parlamentin jäsenillä on, etteikö tämä, tämä kokemus tulisi huomioon osoit- otetuksi, kun on kyse kaudesta 2020 jälkeisestä ajasta. Ja mitä joustavuuteen, joustavuuteen tulee, Meidän täytyy olla joustavia, koska saattaa tulla ennakoimattomia tapauksia eteen, esimerkiksi maahanmuuttoon ja luonnonkatastrofeihin liittyviä ongelmia. Meidän täytyy voida auttaa ihmisiä paljon nopeammin. Mitä netto-oikaisuihin tulee? Te olette niiden suhteen aivan oikeassa. Näihin liittyy lukuisia elementtejä, jotka täytyy kaikki ottaa huomioon. Rahoituskehykset, hyväksyttiin myöhemmin. Sitten otettiin käyttöön N plus 3 järjestelmä, joka hieman vähensi painetta. Ja kolmanneksi on pelko, että tulee näitä netto-oikaisuja. Tuo pelko liittyy siihen, että lasi voidaan nähdä joko puoli tyhjänä tai puoli täytenä. Ja kun tehdään näitä kvalitatiivisia tutkimuksia tai tarkistuksia ja tarkistuksen tiedot kun saadaan, meidän täytyy voida luottaa noihin tietoihin. Ja toivon mukaan tällaiset netto-oikaisut ovat sellaisia, jotka havaitaan jo viranomaisten puolella jäsenvaltiossa. Moni, että virheet olisi voitu jäsenvaltiossa, 30 prosenttia virheistä olisi voitu havaita jäsenvaltioiden tasolla. Tässä täytyy tehdä parempaa työtä. Ja sitten kun valmistellaan vuoden 2020 jälkeistä aikaa, uskon, että tämä aika tällä välin tulee olemaan erittäin merkittävässä asemassa. Meidän täytyy käy, tehdä jotakin analyysejä ja katsoa, kuinka talousarviota paikan päällä käytetään hyväksi EUn budjettivaroja. Kuten jo sanoin, me tarvitsemme joustavuutta. Itse haluaisin radikaalilla tavalla yksinkertaistaa asioita loppukäyttäjän kannalta – ja kuten jo on tullut todettua, meidän täytyy myöskin muistaa nykyjärjestelmän myönteiset hyvät elementit. Täytyy vain löytää jatkuvuuden ja uudistusta välillä kunnon tasapaino. Ja kuten herra Vaughan totesi, virheet eivät tarkoita välttämättä petoksia. Tämä rajanveto on tärkeää tehdä. Täytyy nähdä kokonaiskuva. Aina. Ja mitä kohesiopolitiikkaan tulee, mitä kaikkea hyö, hyvää se on tuonut jäsenvaltio, tämä täytyy muistaa. Ja sitten puuttua niihin kohtiin, joissa on vielä ongelmia. 2007-2013 ohjelman kaudesta sitten kiitän Rova Diabalovaa hänen esittämästään kysymyksestä ja myöskin yhteistyöhalukkuudesta. Hänhän on ollut esittelijänä tässä kysymyksessä, kuten te varmaan tiedätte. tilintarkastustuomioistuin antoi myönteisen kertomuksen 2007-2013 ohjelmakaudesta. Se on julkaistu. Ja kaiken kaikkiaan tuo tilintarkastustuomioistuimen lausunto oli myönteinen. Komissio oli toiminut asianmukaisesti jäsenvaltioiden suuntaan ja antanut tietoa oikea-aikaisesti ja maaliskuuhun 2017 mennessä saatiin kaikki tiedot. Se oli loppupäivämäärä, johon mennessä piti saada asiat päätökseen. 2017 217 operatiivista ohjelmaa oli 28 jäsenvaltiossa käytössä ja kun arviot tehtiin, ne lähtettiin ajoissa tiedoksi ja vain yhdeksän 2017 oli saatettu päätökseen. Muilta pyydettiin lisää tietoja, jotka katsottiin tarpeelliseksi ja toivon mukaan 80-120 ohjelmaa saadaan vielä vuoden loppuun mennessä päätökseen. Odottelemme jäsenvaltioiden vastauksia. Tämä työ vielä kesken. Sitten monia kysymyksiä esitettiin. Nämä liittyvät oikaisuihin ja siihen, että kaikki jäsenvaltiot eivät olleet vielä niitä hyväksyneet. Voin vakuuttaa teille, että kaikki ohjelmat pysyvät auki siksi, kunnes joka ikinen kysymys on tullut vastatuksi, kunnes kaikkiin kysymyksiin on saatu vastauksia haluamme ra- ra- maksaa rahaa niihin ohjelmiin, joita pidettiin varmoina riski. Hankkeeseen ei pistetä enää euroakaan lisää. Haluamme, että ohjelmat saadaan päätökseen niin pian kuin mahdollista, mutta kuten ohjelmien valmisteluvaiheessakin, me toivomme, että laatu on asianmukaisella tasolla – nopeus on vähemmän tärkeä se kuin laatu. Huomet voidaan saattaa päätökseen vasta sitten, kun voimme olla varmoja siitä, että mitään suoraluokan virheitä ei ole kyseessä. Olemme tässä suhteessa oikealla tiellä, näin voin todeta. Jäsenvaltiot ovat päässeet virhetason, joka on alle 2 prosenttia tai ilmoittaneet alle 2 prosentin virhetasosta. Sitten tulemme parlamentin pakeille ja kerromme asioista lisää. Sitten kun koko tämä harjoite on saatu päätöksen. Rova Kreslen kysymykseen totesin seuraavaa. Me saimme kirjallisia kysymyksiä ja meiltä kysyttiin myöskin, mitä tapahtui monissa tarjouskilpailuissa, joissa oli vain yksi ainoa yritys, joka osallistui niihin. Ja yhdessä herra Maître, eli pääjohtajan kanssa, me tulemme tutkimaan näitä tapauksia, joihin te viittasitte. Uskon, että te olette oikeassa. Tällaisia kysymyksiä täytyy esittää, koska yleensä kilpailu on tiukkaa eurooppalaisista tukirahoista ja tarjouskilpailusta tai kil- hankintamenettelystä, joissa käytetään EUn varoja. Sitten rahoitusvälineestä. Kuten sanottua, jo ensimmäisellä kaudella 2006 käytettiin näitä rahoitusvälineitä ja myöskin 2007-2013 kaudella Koontikertomus osoittaa, että tulokset paikan päällä näkyvät vasta myöhemmin. Nämä 17 000 työpaikkaa 25 vuodessa, ne täytyy jakaa myöskin eri vuosille on syntyneet työpaikat. Uskon, että tiedot eivät ole täydellisiä Kaikkia näitä työpaikkoja ei voida jakaa vuosille. Tulevina vuosina luvut tulevat monikertaistumaan. Olemme vastanneet myöskin kirjallisesti tätä koskevaan kysymykseen. Kysymykseen 75. 2007-2013 vuosina jäsenvaltiolla ei ollut velvollisuutta kertoa tällaisista indikaattoreista – kuten työpaikkojen luomisesta. Jotkut jäsenvaltiot, vast, jotkut jäsenvaltiot ilmoittivat näitä tietoja vapaaehtoisesti ja vasta nyt kaudella vasta vuodesta 2014 eteenpäin on pitänyt antaa nämä tiedot, joten siitä eteenpäin vasta saamme täsmäisempää tai kokonaisvaltaisempaa tietoa tilanteesta. Lukumme osoittavat, että 16,4 miljardia tehtiin investointeja rahoitusvälineiden kautta. 29 prosenttia PK-yrityksiä, 7 prosenttia kaupunkien ja kaupunkien hallintoa, 6 prosenttia energiatehokkuustoimia. Haluat jakautua tällä tavalla. Meillä oli satoja 180 000 työpaikkaa, jotka luotiin ja satoja yrityksiä pystyy hyötymään, sadat yritykset pystyvät hyötymään tuesta. Mitä tulee tähän niin sanottuun leverage-kysymykseen, vipuvaikutuskysymykseen? Kyse esimerkiksi takuista pankkilainen yhteydessä – ja vaikutus on paljon suurempaa kuin mitä näyttäisi Saksassa ja Itävallassa esimerkiksi. Tänäkin päivänä voidaan hyötyä Marshall-suunnitelmasta. Tämä liittyy siihen, tämä on riippuvasta siitä, miten jäsenvaltiot käyttävät hyväkseen näitä rahoitusvälineitä. Kaikki riippuu siitä ja myöskin siitä, kuinka tämä hyöty voidaan maksimoida. Rova Salafrankan kysymys sitten seuraavana. Voin vakuuttaa teille. Pyydän anteeksi kysyä tietenkin herra Salafrankasta eikä rouva Salafrankasta. Puhja korjaa. Tämä nimityskysymys tai kavastoviranomaisten nimeämiskysymys ei sinänsä ole ongelma – 89 prosentissa varoja on nämä nimitykset tehty. On jotakin ohjelmia esimerkiksi alueellista yhteistyötä koskevassa ohjelmassa hankkeita, joissa tätä vastuuviranomaista ei ole vielä nimetty, mutta ei tämä sinänsä enää ongelma ole. Viiveet ovat johtuneet siitä, että ex ehdot ovat niin monimutkaiset. Ja taustalla on muitakin asioita, kuten ne suositukset, joita on annettu, mutta voimme olla tämän myötä varmoja siitä, että nuo viranomaiset pystyvät hoitamaan näitä miljardeja, jotka on annettu niiden hallinnointiin. Mitä te sanoitte on tärkeää? Innovaatiot ovat monilla alueilla erittäin tärkeä tekijä. Tästä syystä meillä on tämä strategia, joka liittyy älykkääseen erikoistumiseen. Tämä kulkee käsi kädessä alueen omien vahvuuksien kanssa, eli älykäs erikoistuminen. Smart specialization ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikista aloista tulee yhtäkkiä piilaaksoja. Jokaisen alueen pitää keskittyä omiin vahvuuksiinsa. Terveydenhuoltoala esimerkiksi tai lentokoneiden rakentaminen. No, Espanjassa on käynyt monilla alueilla esimerkiksi myös, syössä näin, mitä tuo älykäs erikoistuminen paikan päällä voi tarkoittaa. Alue voi sen myötä kasvaa, jos kaikki puhalvat yhteen hiileen, akateemikot, yritykset, julkisviranomaiset, ja sitten on myös strategia pitkällä, pitämällä aikavälillä, ja sitten nämä tulokset nähdään – sitten maahanmuuttokriisi, no alusta asti olemme olleet yhteydessä kaupunginjohtajien ja pormestareihin, sillä he kokevat tilanteen paikan päällä aina ensimmäisenä. Ja monen paikallisviranomaisen toiminta on erittäin myönteistä. Heidän pitäisi kiittää siitä. Ja yhteistyö myös komissaari Avar Mopuloksen kanssa on erittäin hyvä, jolla on käytössään rahoitusvälineitä ja joka on ottanut hyviä toimenpiteitä. Sitten tuot meidän rahastomme ja sosiaalirahasto ja jos ajatellaan osallistavaa Eurooppaa, vahvaa Eurooppaa, niin silloin sosiaalinen osallistaminen on erittäin tärkeää tulevaisuudessa. Pitäisi välttää gettojen syntyminen ja radikalisoituminen. Tämän vuoksi rahoitusvälineemme mielestäni ovat hyvä mahdollisuus siihen, että maahanmuuttajat ja pakolaiset saadaan kotoutettua Berliinissä – kävin tällaisessa paikassa Amsterdamissa myös. On olemassa tällainen kaupunginjohtajien verkostokin, ja olen pahoillani, että Amsterdamin kaupunginjohtaja tätä kumppanuutta johti. No siis hän on, valitettavasti että hän on kuollut tällä välin. Hän oli erittäin aktiivinen – tässä verkostossa, joka kokosi yhteen kaikki kaupunginjohtajat ja pormestarit, jotka näitä kysymyksiä käsittelivät. Ja nyt sitten Ateenan kaupunginjohtaja on jo tuon verkoston johdossa. Me haluamme käyttää kaikki synergiat EU-rahastoissa hyväksemme. Aluekehitysrahasto on rahoittanut tärkeitä aloja, pääsy esimerkiksi koulutukseen ja infrastruktuurikysymykset, terveydenhoitokysymykset, sosiaaliset palvelut. somistukenut kaupunkien maaseutujen verkottumista me kannustamme jäsenvaltioita vaikuttamaan positiivisesti asuintilojen rakentamiseen. Ja erottelu tässä saa tapahtua esimerkiksi Bryssel. Siellä rahoja on investoitu Molenbeekiin, ja siellä on annettu varoja käyttöön järjestöille tai, tai lääkärittämän rajojärjestölle ja myös varoja on käytetty anderlektissa, Eli toimintaohjelmia voidaan myös mukauttaa. Tämä tapahtuu myös Italiassa. Siellä siguretsa ohjelma tulee kyseeseen. Tiedätte, että kesällä oli kaksi laivaa kaksi alusta, jotka pelastavat ihmishenkiä välimerellä. Nämä alukset ovat sanettu, tänne on hankittu EU-rahoilla. Italian viranomaiset ovat toimintaohjelman käyttäneet ja muokanneet ja käyttäneet myös meidän jakamme rahoja. Kaikille jäsenvaltioille tiettäväksi, että olemme valmiit toimintaohjelmia muuttamaan ja muokkaamaan, koska kohtaamme uusia haasteita. Ja kun Onbus on hyväksytty, no sen jälkeen, sen jälkeen varmaa, että eu mahtuvat käyttämään näitä varoja entistäkin paremmin tällaisiin tarkastuksiin. Vetoisin taas jäsenvaltioihin, jotka EU-varoja käyttävät se mahdollisimman hyvin maahanmuuttokysymyksissä. Esimerkiksi teemme Helsingin, Ateenan, Amsterdamin kanssa yhteistyötä. On solidarisuuden ketju, Kreikka, Portugali, Italia. Sitten on kansalaisjärjestöt, jotka ovat myös tässä mukana. Sitten on muitakin aloitteita, mitä tulee kehitysvaroihin. Odottelemme siis sitä, että hankkeita kehitellään. Tavoitteena on myös keskustella parhaista käytänteistä, sillä tietyt jäsenvaltiot omaavat monivuotisen kokemuksen näistä Alankomaat, Saksa, Ranska. Ne ovat pitkään käsitelleet maahanmuuttokysymyksiä. Tänä kesänä minä myös olen käynyt saarilla – joihin tulee paljon, on tullut paljon maahanmuuttajia. Esimerkiksi pieni saari, 5000 asukasta, sellaisella kävin ja 9000 maahanmuuttajaa, pakolaista siis, oli sinne tullut kesällä. Tämä pieni saari on hyvin lähellä Turkkia. Siellä tilanne on erittäin hankala. Sitten yhteistyömme Olafin kanssa – No voin vakuuttaa teille, että teemme tiivistä yhteistyötä. Pääosastomme ja Olaf ovat laatineet strategian aikavälille 2015-2017. Seitsemän eurooppalaista rahastoa käytössämme. Niitä voidaan käyttää. Siis ja uskon, että loistava yhteistyö on johtanut edistykseen ja sinne on korjattu sääntöjen vastaisuuksia, oliko se sitten virheistä tai jopa petosepäilystä. Heti kun Olaf äh, on ilmoittanut meille tapauksista, niin silloin me keskeytämme nämä maksut, vaadimme rahoitusoikaisuja ja yritämme että kaikki eurot saadaan, saadaan takaisin EU-budjettiin, jos on ollut kyse väärinkäytöstä. Sitten rahoitusohjelmien päättäminen 2007-2013 aikavälillä on no, uskon, että tulemme tekemään kaikkemme, jotta EU-varat tulevat suojatuksi mahdollisimman hyvin oli kyse sitten petostapauksista tai virheistä. Sitten unohdin vielä so like... Niin, haluaisin palata vielä kysymykseen, johon en vielä vastannut teiltä arvoisa edustaja, nämä virheet, jotka oltaisiin voitu välttää. Haluan vakuuttaa teille puheenjohtaja, että tietenkään emme aina ole tyytyväisiä, koska meidän pitää käsitellä tilanteita, mutta jatkuvasti monitoroimme sitä, että kaikki järjestelmät toimivat hyvin. Ja tietysti no, meidän tulee myös pystyä luottamaan tarkastusten tuloksiin, mutta kuten sanoin, meillä on 500 kertomusta per vuosi kansallisilta tarkastusviranomaisilta vuosien mittaan ja No, meillä ei ole kapasiteettia kontatoa mitä kaikkialle, mutta käsittämme kaikki nämä riskipitoiset ohjelmat, jotta tarkastuksia voidaan tehdä. Yritämme kannustaa jäsenvaltio varmistamaan, että tarkastuselimet ovat riippumattomia ja tiedätte erittäin hyvin, että maksut keskitetään heti, kun vakavia puutteita huomataan. Lisäksi meillä on toimintaa, että voidaan auttaa jäsenvaltioita rakentamaan vankkoja järjestelmiä, tarkoituksia ja valvontaa varten, että voidaan korjata nämä ongelmat. Ja voin vakuuttaa teille, että jos menoja ei korjata ja jos järjestelmää ei oikeasta, niin silloin maksuja ei suoriteta. Teette erittäin hyvin, että avustamme viranomaisia eri aloittein. Järjestämme koulutuksia, seminaareja, opastusta, asiantuntijatukea ja vertaistukea. Pyrimme, pyrimme parantamaan tilannetta, joten tietysti on vihreitä, joita voisin välttää erityisesti julkisiin hankintoihin liittyen ja tukilpuisten liittyen myös, kuten sanoin, monet virheet oltaisiin voitu huomata, siis prosenttia kansallisten verotusten tasolla. Ja jos teemme kovasti töitä ja panemme täytäntöön se, mitä on hyväksytty 2007 vuonna, tulee julkisiin hankintoihin ja valtion tukeen, niin uskon, että no, sillä voitaisiin välttää nämä monet virheet. Ja tämä on yhteinen vastaus teille, puheenjohtaja ja edustaja Labajovalle. En usko, että tarvitaan enempää lainsäädäntöä, että tulee julkisiin hankintoihin – meidän pitää panna täytäntöön tiukasti julkisiin hankintoihin liittyvät säännökset. Sitten, mikä toista vuotta peräkkäin, niin julkiset hankinnat eh, eivät ole enää virheiden suurlähden Kyse liittyy tähän tukielpoisuuteen ja valtion tuki tänä vuonna ei ole ollenkaan ongelma. Joten Julkiset hankinnat ovat edelleen ongelma. Virhin osalta tietysti jäsenvaltioissa ja me pitää toimia kohdentusti näiden jäsenvaltioiden kanssa. Edustaja Chehovski, äänsinkö nimen oikein Chehovski? Haluaisin vastata teille sanomalla ei, meillä ei ole eri mitologioita eri valtioissa meillä on samat tarkastuslähestymistavat. Asetuksessa on määrätyssäännöt ja uskon, että puhutte ylisääntelystä. No, olen kuullut selityksiä, että liittyy, että ilman, jäsenvaltiot sanovat, että tähän pitää allekirjoittaa tuhansia sivuja ja sanoa, että tämä on Brysselin vaatimus lainsäädäntöön liittyen, joten Selvästikään näin ei ole. Meillä ei ole tätä vaatimusta allekirjoittaa 500 sivua hanketta kohtaan. On näitä myös hankkeita rautatiealalle, jossa on 10 000 sivua ja jokainen sivu on allekirjoitettu. Ja se vie sitten paljon aikaa tuolla kirjoittaminen ei päästä hommiin ollenkaan, joten näitä kysymyksiä pitäisi työstää jäsenvaltion kanssa liittyen ylisääntelyyn ja sitten vastaanottokyky tuo käyttöaste, niin on tärkeää yksinkertaistaa toimintaa siinä, mitä meillä on nyt omnibuskoontiasetuksessa. Ja pyrimme yksinkertaistamaan näitä kustannuksia, siitähän puhuttiin on niitä hankkeita, jotka ovat tuoda tuottoja. Uskon, että tulemme onnistumaan 2020 vuoden jälkeen siinä, että käyttäjän elämä tulee helpottumaan, mutta jos ajatellaan näiden varojen absorptiota eli käyttöä ja vastaanottoa niin jäsenvaltioilla on siinä täysin sataprosenttisesti vastuu. Euroopan parlamentti ja komissio, me emme tuota hankkeen täytäntöpanoa voi käydä läpi. Tämä pitäisi olla jäsenvaltioiden tehtävä, kaikki jäsenvaltioiden tehtävä. Eli nyt se käyttää varoja kehittääkseen omaa maataan. Tämä on tarjous, joka saattaa olla viimeinen EUn historiassa, sillä me emme tiedä, miten tilanne tulevina vuosina tulee kehittymään. Meidän pitää nyt varmistaa se, että jäsenvaltiot käytävät niin paljon varoja kuin mahdollista. Kuitenkin tietysti niiden pitää osoittaa, että ne pystyvät näitä rahoja tuoltapaan käyttämään. Se olisi solidaarisuuden ele jäsenvaltioiden välillä EU-ssa. Edustaja Vaughan esitti vakavan poliittisen ongelman, joka liittyy kohesiopolitiikkaan – Jos nyt investoidaan miljoonia euroja talouteen EU-ssa, no tietysti on ollut tapauksia, joissa nämä varat on käytetty väärin. No sitten on tullut epäilyä suhteen, miten näitä varankäyttö kokonaisuudessaan muuttaa. noiden väärinkäytettyjen varojen määrä on vain 0,2 prosenttia. Ja valtion raporttien mukaan, mitä on tähän Olafille, komissio laiva on kuitenkin nollatoleranssi näitä petoksia vastaan, niin sanon jo, että jos on epäily olemassa, niin toimimme heti. virheet eivät ole samaisia kuin petossa. Sama sanoi myös edustaja Vaughan. Virheet tarkoittaa sitä, että joko EU-lainsäädäntöä tai kansanlainsäädäntöä on tullut loukotuksi, rikotuksi. Kiitos. Kiitoksia paljon. Valitsemme painopisteeksi Olafin, koska vi, reilu viikko sitten meille kerrottiin kokouksessa, että 79 prosenttia on e petostapauksista liittyvät rakennerahastoihin. Tämä on asia, jota täytyy tarkemmin työstää. Unkarin hanke esimerkiksi otettiin esiin ja Unkarin suunta olemme tietoa asiasta. Ja meidän täytyy vaatia joka ikinen euro takaisin, mikäli todellakin kyse oli petoksesta. Rova Ivanova saa vielä loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. I don't know how... Kiitoksia puheenjohtaja. En tiedä kuinka paljon aikaa tässä on, mutta paljon tärkeää tuli esille jäsenten puheenvuorossa. Siitä olen kovin kiitollinen. Aloitetaanpa esittelijästä. Hän puhui, miten tärkeää kohesio on työpaikkojen kasvun tukemiseksi. Virhetaso, viivästykset täytäntöönpanossa uudella kaudella. Olen aivan samaa mieltä, mitä mahdollisia ongelmia on käyttöasteessa. Herra esittelijä totesinkin teille, että tässä on tulossa erityiskertomus, joka keskittyy nimenomaan käyttöasteeseen. Kakkoskamari sen tekee. Julkaistaan ensi vuonna se pureutuu nimenomaan näihin kysymyksiin viivästyksissä, mitä voitaisiin paremmin siellä tehdä. Voin tässä mainostaa tätä erityiskertomusta, joka on tulossa ensi vuonna tärkeästä aiheesta. Puhuitte myös yhdestä tärkeästä aiheesta, yhtenäinen tarkastusmalli ja uudet menettelyt tarkastukset, jotka ovat yhä mutkikkaampia, hankalampia. Voi vain olla samaa mieltä tästä. Kohesio on yksi räikeä esimerkki myös tästä. Viime vuosina on erilaisia tilintarkastustoimia tullut kuvioihin mukaan, jopa akateemisesta kirjallisuudesta löytyy ilmaisuja tarkastusräjähtys on kansallisia virhesuhteita, komission virhetaso, meidän virhetasomme tilintarkastustuomioistuimessa. Yhtenäinen tarkastusmalli on sellainen, että me emme voi olla tässä ketjussa mukana, jota komissio täytäntöön panee, mutta tukeutua muiden työhön. Voisimme tätä kokeilla, kuten totesin alustuksessanikin. Ensi vuodesta lukien teemme koehankkeen sen selvittämiseksi, miten se toimisi kohesiossa – testaamme muiden tekemää työtä, voisiko tätä käyttää hyväksi. Totta kai, jos tarpeen on, niin että me voisimme laatia oman suhteemme, jotta voimme antaa sitten tarkastuslausuman. Puhuitte myös rahoitusvälineistä, läpinäkyvyydestä, nekin aiheista, joista olen ihan samaa mieltä. Todellakin rahoitus välineet ovat teoriassa aika hyödyllisiä niin, että talousarvioita voidaan käyttää tehokkaammin. Mutta muistuttaisin kuitenkin 19 erityiskertomuksesta vuodelta 2015, joka liittyy rahoitusvälineisiin. Siitä keskusteltiin viime vuoden vastuvapauden yhteydessä. Siellä tuli esille useita puutteita täytäntöönpanossa. Ne ovat liian isoja ja ajatella vipuvaikutusta kustannuksista sitten raportointiin. Erityiskertomuksessa oli joukko suosituksiakin komissiolle mainitsevan muutaman. Kattavammin raportoitaisiin myös hallinnointikuluista ja maksuista. Tehtäisiin vertaileva analyysiä kustannuksista etukäteen ja sitten miten voidaan tukea rahoitusvälineiden kautta tarjota. On erityisen tähdellistä, kun tehdään sitten 2020 jälkiselle kaudelle ehdotuksia ja määritellään riittävä tasolla tekniselle avulle. Sitten Dovadlevovan ja puheenjohtajan kysymykset julkisista hankinnoista. Siitä voin todeta vain, että tilintarkastustuomioistuimet teemme asiat jälkikäteen, päästäänkö tavoitteisiin päätöksenteolla. Tämä on poliittinen kysymys enemmänkin, pitäisikö olla direktiivi vai asetus. Tässä viittaan kahteen erityiskertomukseen, jotka liittyvät taloustarjouskilpaisuihin 2015, 10 ja 17, 2016 vuodelta. Tämä nyt ei ollut osa näiden kertomusten alaa. Ja sitten hallinnointi ja varmentaminen, kuten on jäsenkin toi esille, että kenkä puristaa nimenomaan siinä, että on hallinnon varmentamassa riittävää kattavuutta, että tehdään tarkastuksia myös sertifiointi elinten voimin tai välikäsien voimin, tai sitten, että virhetaso löydettäisiin itse. Todellakin tässä on löydettävissä olevia virheitä yhä enemmän. Kun tämä nyt käsittelee viime vuotta, 2007-2013 kautta verrattuna se on erilainen, niin todennäköisyys otannassa, jossa on varmennuksia tehty, on korkeampi kuin aiemmin. Tästä taisivat olla kysymykset, jotka meille osoitettiin. Vielä kiittäisin kovasti teitä, että olette kiinnostuneet meidän kertomuksestamme ja kiitos myös yhteistyöstä der Berichterstatter zum Abschluss in aller Kürze. Esittelen lopuksi, mutta ihan lyhyesti. No ihan lyhyesti sitten. Minulla on sellainen mielikuva, että nyt olemme sellaisessa tilanteessa, että rakennepolitiikka ja kohesiopolitiikka aiotaan nyt ratsasta kuoliaiksi. Ja kun tarkastetaan täytäntöönpanon tasoa tällä ohjelmakaudella ja samanaikaisesti kun joutuu huomaamaan, että jäsenvaltiot ja alueet, mutta myöskin yritykset haluavat siellä rahoitusvälineitä, jotka ovat vähemmän monimutkaisia kuin rakennerahastot, niin on täysin ymmärrettävää, että Euroopan keskuspankki antaa joka vuosi 60 miljardia lainoja. Pikemmin kuukaudessa antaa 60 miljardia lainoja valtiolle samanaikaisesti Euroopan strategisen investointien rahasto, Euroopan kehityspankki, kehityspankki ovat äh, myöskin lisääntymässä osuudelta rakennastovarojen käyttö heikentämässä. Ja kun on kyse rahoitusvallan viranomaisesta, jotka tekevät tarkistuksia, tarkastuksia, niin eikö niiden etujen mukaista olisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sulkea pois virheiden mahdollisuus, niin että voidaan välttyä takaisinmaksulta sieltä rahoitusalta, jotka on saatu, ja toisaalta myöskin on minulle kerrottu, että siellä, missä Esimerkiksi yritys on palkannut konsulttifirman ja sitten auditointi on erittäin hankala homma, tientarkastus on erittäin hankala homma ja sitten esiintyy puutteita. Tämä erityisen ikävää. Ja sitten niiden osuus, jotka ovat tuen saajia, niin niiden osuus rakennerahastovaroista pienenee tällaista välikäisen kautta. Ja mikäli tarkastelemme 2018 talousarviosta ja vaadimme lisää rahaa, niin huomauttaisiin, että vuonna 2015 7 miljardia rahaa maksettiin takaisin maksumäärärahoja. Ja marraskuussa on jälkeen havaittu, että kaikki raha ei ole käytetty Strasbourgissa. Tehtiin muutos ja juuri rakennerahastovarojen käytöstä oli kyse. Ja nuorisotyöttömyys aloitteeseen ottiin lisää rahaa. Sekä ei kovinkaan kuuluisa siitä, että että olisi toiminut erityisen tehokkaasti. Ja tuloksia olisi syntynyt. Kaiken kaikkiaan meillä on tässä ongelma mikä minua tietystikin tässä hieman häiritsee, on se, että Euroopan unionin transparenttius ja näkyvyys paikan päällä ei toteudu, mikäli nämä välineet eivät niin suuressa määrin kuin aiemmin ole enää käytettävissä. Ja silloin meidän, siksi meidän pitäisi yhdessä tehdä työtä, että tilanne paranisi ja pitäisi saada myöskin nopeutettua toimintaa. Alueella on jouduttu havaitsemaan, että hyviä aloitteita kyllä olisi, varsinkin tutkimus- ja kehityspuolella. Hankkeet, joita voitaisiin viedä eteenpäin, ja eurooppalaiset tuet olisivat hyödyksi. Nämä eivät kaikki voi ottaa lainaa edistäkseen hankkeitaan, mutta missä hallintoprosessi vie niin paljon resursseja – niin tälläkin keskustelussa tämä mainittiin tämä ongelma. Silloin että nämä hankkeet eivät toteudu. Vielä on hieman aikaa käytössä, mutta nyt ei pitäisi liikaa pitkastella, vaan parannuksia pitäisi saada aikaan vielä ennen tämän ohjelmakauden päättymistä, koska ohjelmakauden päättyminen häämättä ei ole horisontissa. Kiitoksia paljon siitä, että tulitte paikalle ja vastasitte kysymyksiin sekä kirjallisesti että suullisesti. Me tulemme selektiivisesti viemään näitä asioita eteenpäin. Nyt toivotan tervetulleeksi tilintarkastustoimistojen puheenjohtajan. Pyydän anteeksi siitä, että olemme hieman jäljessä aikataulusta. On totta, että todellakin tervetuloa tilastoimiston puheenjohtajan. Tervetuloa meidän keskusteluumme tilintarkastustoimistoimen työohjelmasta. Nyt pyydän, että komission porukka nyt poistuu täältä pikkuhiljaa. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Nyt pyydän, että ette metelöi Voisitteko olla metelöimättä ja poistua paikalta, niin voimme jatkaa kokoustamme. Kiitos siitä. Hienoa, herra puheenjohtaja, että jälleen kerran voimme keskustella teidän kanssanne tilinkäytöstoimistoimen työohjelmasta. Teillä on erittäin kattava ohjelma erityiskertomuksessa. Jo mainittiin jotakin seikkoja. 12 erityiskertomusta on tulossa ensi vuonna. Ja myöskin joitakin vuosi kertomuksia, että viime vuonna, tai vuosikertomuksiin liittyviä kertomuksia, joita viime vuonna ei tehty. Eikä tiedotusyhteistyömen ohjelma erittäin kunnianhimoinen. 12 hieman myöhästynyttä kertomusta ja kuusi, jotka ovat aikataulussa. Tästä riittää teille valta, varmasti valtavasti työtä. Olkaa hyvä. Kiitos. Niin, aloitan tästä kysymystä, jonka sitten tuohon alkuun. Työohjelma hän on nyt meneillään oleva työtä Work in Progress, eli tekemämme kertomukset joskus no, valmistumisen myötä, valmistelun aikana törmäävät joskus ennalta arvaamattomiin esteisiin. Ja no, ne johtavat viivästymiin. Oli kyse sitten siitä, ettei liitteitä ole saatu tai se saatu oikea-aikaisesti käyttöön. Niin ponnistamme kuitenkin kovasti, että tämä voitaisiin välttää ja että tilannetta voitaisiin parantaa. Ja tänä vuonna järjestimme seminaarin syyskuussa. Siellä käsiteltiin myös näitä kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, että voidaan tätä metodologiaa työstää ja miten nämä merkityskertomukset laaditaan ylipäänsä. Ja siellä Audit Quality-komitea tulee saman tästä vielä tehtävä. Siellä käydään läpi nämä kaikki käsikirjat sun muut asiakirjat ja katsotaan, miten asiat voidaan tehdä tehokkaammin ja nopeammin, jotta ne saadaan oikea-aikaisesti käyttöön. Kertomus on kuitenkin aina jokin tapa hyödyllinen, mutta joskus sitten kertomukset saapuvat pöydän päälle. Kuitenkin sanoa, että yritämme tekemään kaiken tehokkaammin ja pitäytymään aikataulussa työhön 2018 sitten lokakuussa se julkaistiin noin 50 tehtävää tai tointa mainittiin siinä. Siinä mainittu useita julkaisuja vuosikertomuksessa, erityiskertomukset, teema-asiakirjat, lausunnot. Erityiskertomukset kattavat monia teemoja. Kestävä käyttö, resursseissa, kasvu ja integraatio, maahanmuutto ja globaali kehitys, sisämarkkinat ja EU, vastuuvelvollinen EU muun muassa 12 uutta tehtävää tullaan asettamaan korkeaksi prioriteetiksi ja sen takia mukaan 2018 niistä tulee julkaisemaan vielä lisätietoja. Näin kuuluvat muun muassa teema kirjat EUn budjetin tulevaisuudesta, yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuus, se, että yksinkertaistetaan kohesiopolitiikkaa ja yksinkertaistetaan horisontti 2020 ohjelmaa. Tähän kuuluu teema elintarviketurvallisuus myös, avoimuus siinä, kun rahoitetaan kansallisjärjestöjä. Tämä oli tämä valikunnan toive. Sitten turkipakolaisväline ja kertomus eturistiriosta etistä säännöistä EUn toimielimissä. Ja valinta perustuu siihen, että analysoidaan EUn nykykehityssuunnat ja siihen liittyvät riskit. Tärkeä kriteeri on myös kuitenkin sidosryhmien intressit ja tärkeimmän erityisesti parlamentin. Tässä on otettu valiokuntertukset huomioon. Sitten satan työmaakasta 18, niin kaksi kolmas osaa ehdotuksista otetaan mukaan. Suurin on saatu myös, tai siis suurin osa kontvaliokunnan ehdotuksista on saatu mukaan. Se on pärjännyt parhaiten, jos ajatellaan valiokuntipuheenjohtajan kokousta. Ja olemme lähettäneet kirjeen, tasan kirjeen edustaja Wikströmistä, jonka puheenjohtaja, josta puheenjohtaja on saanut kopion. Sitten toiveet työhjelmälle viimeisenä vuonna siitä puuttuu kuitenkin edelleen input muutamalta suurelta valiokunnalta, tai sitten nämä tiedot saatiin liian myöhään, hyvin myöhään. Varmasti tulette tukemaan meitä näissä kysymyksissä, että nuo muut valiokunnatkin saadaan tietoiseksi siitä, että on tapahtunut. Heidän pitäisi antaa konkreettisempia ehdotuksia oikea-aikaisemmin seuratyöohjelma, no valmistelu alkaa välittömästi nyt ensi vuoden alla, alkaessa. Ja tapaan valkotepuheenjohtajakokouksessa 16. tammikuuta 2018 heidät. Siellä puhutaan ensimmäisistä ideoista, jos ajatellaan työohjelmaa 2019. Siinä oli se, mitä olisin sanoa teille lyhyesti. No työohjelma teillä on siinä kirjassa muodossa edessänne. Haluaisin lämpimästi kiittää valiokunta intensiivisestä ja hyvästä yhteistyöstä, kun on valmisteltu tätä työohjelmaa, kun se on pantu täytäntöön. Kiitos. Tiedän, että sillä sun täällä voidaan parantaa asioita. Ja nyt tämä asia, kun sanon aluksi, viimeisenä viikkoina puheenjohtajakokouksessa täällä oli tietty rooli, kun käsiteltiin aikataulukysymyksiä. No, tunnemme tämän ongelman, yritämme sen ratkaista, mutta tämä prosessi ei ole yksinkertaista, eikä sitä voida yhdessä yössä ratkaista. No siinäpä kaikki, mitä haluaisin sanoa. Nyt mielelläni vastaan kysymyksiin tai vastaan kommentteja. Ja, herzlichen uns ganz... Kiitoksia paljon. Kiitoksia ensinnäkin hyvästä yhteistyöstä ja siitä, että meidän toiveemme otetaan huomioon työohjelmassa. Tämä on meille erittäin tärkeä mahdollisuus viedä eteenpäin sellaisia aiheita, jotka politiikkaa haluamme toteuttaa. Maakohtaisesta raportoinnista toteaisin, että tämä on meille aivan erityisen tärkeä, koska yhä uudelleen on nähty, varsinkin tutkimusmatkojen yhteydessä, kuinka tärkeää on tämä puoli tietää esimerkiksi tarjouskilpailuista, joissa on ollut yksi ainoa tarjoaja ja muista seikoista Yli 40 prosenttia oli joissakin maissa niiden määrässä on yksi ainoa tarjoaja. Ei, tämä osoittaa, että sisämarkkinapolitiikkamme ei toimi. Tällaisissa tapauksissa meidän täytyy tehdä jotakin, koska ei, tai meille näin, meille näin tärkeitä asioita voidaan noin vain ohittaa. Nyt ei ole kyse siis nimeämisestä ja häpäisemisestä, sormen osoittamisesta, vaan ongelmien nostamisesta esiin ja niin ratkaisemisesta. Joskus on väitetty, että me menemme liian pitkälle ja ammumme hyttysiä kanunalla, esimerkiksi kun on kyse maakohtaisesta raportoinnista, mutta ongelmat täytyy voida nimetä ääneen ja sitten etsiä sopiva ratkaisuja löydettyyn ongelmiin. Tämä on erittäin tärkeä osa tätä työtä. Kysymys tietystikin kuuluu, tai kysymys aina liittyy siihen, miltä uusi talousarvio tulee näyttämään ja miten esimerkiksi yhteinen maatalouspolitiikka tulee toteutumaan kaikissa ryhmissä. Minunkin ryhmässäni on jo ehditys sanoa, että mikään ei saa muuttua, mutta vaikka maailma kuinka muuttuisi, niin maatalouspolitiikka ei saa silti muuttua piiruakaan. Minunkin ryhmässä on tällaisia äänenpainoja jo kuultu. Puheenjohtaja, mitä tulee maakohtaisen raportointiin, no siinä yritämme tätä parantaa. Tiedämme, että Aikaisemmin on ollut ongelmia, mitä tulee tilastotietoihin, joita vuosikertomuksen myötä meillä on ollut käytössämme. Vain rajallinen määrä luotettavaa maakohtaista raportointia on ollut. Toivomme, että kun nyt muutetaan tapaa, jolla jatkossa tuon vuosikertomuksen laadimme, että saamme myös resursseja käyttöön, me saamme lisätietoja sen myötä, jotta nuo maakohtaiset kertomukset voidaan parantaa. Ja meillä tulee myös toivottavasti lisää mahdollisuuksia performance reportingin myötä kasvattaa jäsenvaltioryhmiä ja analysoida niitä. Ja no, halutaan laittaa kertomuksia yksittäisistä jäsenvaltioista toistaiseksi, mutta jos ryhmän jäsenvaltioita se ei ole ongelma, se voidaan sitten tehdä aikaisemmin, jos katsotte näitä raportteja, sitä on tehty jo. Sillä ei koskaan toimi, otettu kokonainen, vaan tietyt ryhmät ja painopistet sijaisenvaltioissa esille. Mitä tulee muodollisen rahoituskehykseen? No, toistan sen, mitä sanoin viime viikolla puheenjohtajakokouksessa. Ensimmäinen briefing-asiakirja tammikuun lopulla laaditaan viimeistään helmikuun alussa, mutta toivottavasti tammikuun loppuun mennessä se on käytössä. Ja sitten no, komissio tekee oman ehdotuksensa, julkaisee sen ja sitten melko pian sen jälkeen – kesällä mennessä virallisesti kantaa rahoituskehykseen. Laadimme siitä lausunnon. Sitä se voi sitten käyttää. No, mihin suuntaan se sitten tulee menemään, en voi vielä ennakoida, mutta jos katsotte puolivälitarkastelukertomustamme, niin siinä on se selvää, että painopisteet tuotamaan avoimuus, jousto ja tehokkuus ja myös maatalouskeskukset ovat tärkeässä tehtävässä ja osassa. Jos katsotte ensi vuoden työohjelmaa, siitä huomaatte, että maatalouskysymyksessä meillä on tietyt painopisteet siinä kertomuksemme osalta. Ja nämä haasteet, jotka löytyvät YMP ja MFF, no ne me tiedämme. Tämä on osa sisäisiä keskustelujamme. Ja tulemme osallistumaan tähän keskusteluun ja pyrin parantamaan siitä ja nopeuttamaan. Thank you very much. I'm not answering in German, but in Czech. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti herra presidentti Ines Alajasender, olkaa hyvä. pues. Niin. Gressle häipyi taivaan tuuliin juuri kun minä sain puheenvuoron. Olisi kiva, että hänkin olisi kuunnellut minua, koska hän totesi, että olemme valiokunnassa ihan hulluina, kun haluaa miten kritisoida joitakin maita, jo on hyvistä ja huonoista luettelot, mutta itse asiassa ei koko valiokunta ei ainakaan kahdeksan jäsentä minun ryhmästäni, ei millään muotoa, päinvastoin. Me nimenomaan uskomme, että eurooppalaisena meidän pitäisi välttää vastakkainasettelua historiallisesti, viime vuosina varsinkin pohjoisen ja etelän ja itään ja lännen välillä. Siksi ei pitäisi tällaista kritiä esittää perusteita, että tilintarkastus Suomistolle toki on suurimmat mahdollisuudet kuitenkin tehdä analyysiä ehkä puolueettomamminkin toisin kuin ehkä poliitikot eri toimielimissä. Siksi minä olisinkin kiitollinen siitä, että tässä nyt yritettäisiin jaottelun hyvin huonoihin, koska se on kovin yksinkertaistava ja virheellinenkin ajatus, johon on ehkä sorruttu tässä valiokunnassa. Ja tavallaan me olemme yhä vähemmän merkityksellisiä, jos ajatellaan viime vuosina, jos emme kerran pysty ei pelkästään osoittamaan, missä ongelmat ovat, vaan voitaisiin jotain ratkaisuakin tarjota. Jos, jos tässä valiokunnassa olisi keskustelu ministeriittenkin kanssa jotain rakentavaa. Sanot, monen kertaan sanottu, olen täysin hyödyttömiä. Ja, ja meidän puheemme menevät kuurolle korville. Siksi olisi ehkä tärkeää että jotain saataisiin aikaa, mutta teidän ohjelmassanne, ja varsinkin jos ajatellaan, miten te tätä toteutatte, kun te haluatte antaa teidän tilintarkastustuomistuimelle merkittävän rooliin, niin mielestäni siellä on tärkeitä osatekijöitä, jotka voivat meitä auttaa. Ensinnäkin, vaikka tilintarkastajat ovat oma elimensä, niin joka tapauksessa on tällainen tuote, joka käy läpi kaiken sen, mitä tilintarkastustuomioistuimet tekevät. Ja usein huomataan, että puolentoista vuoden kuluessa, kun tulee uusia jäseniä taas tännekin, niin olisi hyvä nähdä, missä on päästy eteenpäin, jos on päästy eteenpäin, missä ehkä voitaisiin vielä päästä paremmin eteenpäin, ettei menetettäisi muistia siitä, miten kaikki on kehkeytynyt. Ajatellen rakennerahastoja, kohesio, yhteinen maatalouspolitiikka, maaseudun kehittäminen tai muutkin tärkeät teemat. Voitaisiin miettiä myös, mitä tulee uusia teemoja. Puolustus, maahanmuutokriisi, pakolaisuus ja se, miten kestävää kehitystäkin viedään eteenpäin. Eli miten tämä kaikki voitaisiin kytkeä yhteen, kun meillä on uutta politiikkaa, kuten puolustus, tai miten selviytyä tästä pakolais- ja maahanmuuttokriisistä niin, että suhteutettaisiin se muuhun politiikkaan. Tavallaan lievennettäisiin puolustuksessa puolestaan konfliktin ratkaisu yksi esimerkki on lähetystyön rooli ja niin edelleen. Ehkä siitä voitaisiin jotain ottaa opiksi, ettei samoja virheitä tehtäisiin. Ja totta kai sataprosenttisesti ei tarvitse ehkä olla samaa mieltä, mutta kuitenkin tämä on aika perustavaa laatuista. Siksi olenkin kiitollinen kovasti tästä, että on ajateltu 2018 varten, että myös työllisyys huomioitu eri välineissä. Usein emme huomata, että vaikka on hyviä käytäntöjä esimerkkejä, niin miten Euroopan rahastot ovat luoneet työpaikkoja, pysyviäkin työpaikkoja kun on tietty rutiini päällä kuitenkin rahastoissa ja se johtaa vähän turhautumiseenkin. Tai sitten talousarvio, teema, äh, sukupuolet, miten tasa-arvo toteutetaan, kun huomataan, että Euroopassa päästäisiin siihen, että naisetkin pääsevät sataprosenttisesti työmarkkinoille samoin ehdoin. Tämä koskee myös muita ohjelmia. Ja sitten muutama pikku kysymyskin vielä se, mitä kuultiin Rova Kretsultakin ja kyselystäkin se käy esille, että me haluamme käyttää myös ohjausjaksoa hyväksi. Se dynamiikka, joka on syntynyt jäsenvaltioiden kanssa ja miten ne saataisiin mukaan, kun täytäntöön pannaan politiikkaa suosituksin ja tietenkin tarkistaen joka vuosi, kuten on tapana, mitä me voisimme tehdä jotain hyvin kun ajatellaan näitä maakohtaisenkin kertomuksia, niin ehkä tilintarkastustuomioistuin voisi ottaa nämä suositukset eri maita varten, joita komissiokin totta kai esitteli ja neuvostokin niitä hyväksyy, mutta huomioitaisi täysimittaisemmin sen koko kirjo. Jossakin tapauksessa nimittäin nämä maasat, maat tietenkin hoitavat ne kotonaan, mutta eivät kaikki. Ja sitten on siihen, että ei komissio ja neuvosto sen paremmin ole kykeneviä kohentamaan tätä, kun ajatellaan näitä maita, joissa on muita vaikeuksia. Jos varmasti tiedätte, mitä maata tässä tarkoitan, niin että voitaisiin järkevämmällä tavalla tilintarkastustuomioistuimen avulla – auttaa muita jäsen, jäsenvaltioita pääsemään tästä pattitilanteesta, kun aina niistä ongelmia on. Ajatellaan jatkuvaa alijäämää tai ylijäämää, investointikoulutukseen, perusrakenteisiin, investoinnit ylipäätään, koulutuksen ja niin edelleen, niin ehkä muukin Eurooppa toimisi paremmin. Ehkä tätä halusin kysyä teiltä. Oletteko sitä mieltä, että tämä on mahdollista. Että siinä tavallaan maakohtaisia kertomuksia ja ne suositukset olisivat pohjana ja kuitenkin voisi toisensa perään ne vähän toistuvat. Ja ohjausjakso olisi siinä mukana välineineen. Ja tilintarkastustuomioistuin ehkä voisi tätäkin myös hyödyntää. Käyttää kokemusta ja välineitä hyväksi, joita teillä nyt on toimielimenä ja helpottaa jäsenvaltioiden työtä. Uh, uh, Kiitoksia. Kollegani edustaja Salafranca haluaa esittää kysymyksen. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos presidentti, että täällä olette tänään selittämässä vähän, mitkä ovat painopisteenne teidän työohjelmassanne ensi vuotta varten. Minusta on tärkeää huomata tärkein tehtävä, joka tilintarkastustuomioistuimella on eli ulkoinen tilintarkastus työunionissa. Totta kai täytyy edistää tilien läpinäkyvyyttä ja tarjota sitten sellaisia elementtejä, että kansalaisetkin olisivat tietoisia, että heidän rahansa käytetään oikein. Rova Jala juuri tämän totesi, että tässä on käyty keskustelu juuri vähän 2016 vastuuvapaudesta komission jäsen Kretsun kanssa. Hänellä on oma salkkunsa, jossa on aika merkittäviä summia. Siellä on yli 300 miljardia euroa, 360 miljardia. Ehkä pitäisi huomioida vähän laajemminkin näiden kustannusten merkitys. Ja ajatella vähän missä mittasuhteessa tässä liikutaan totta kai 70 miljardia ehkä vuosittain MRKssa. Ehkä tämä mitta suhdon aika tärkeä pitää mielessä. Mutta jostuinkin, ehkä voisi tehdä tässä mielenkiintoista työtä niin, että voitaisiin antaa neuvoa toimielimille, miten käyttää koko talousarviota, mitkä ovat painopisteet, mitä keinoja on käytettävissä uusissa painopisteissä, kuten Rova Ajala totesi. Jos vertaillaan näitä lukuja, joista on puhuttu rakennepolitiikassa, luonnonvarapolitiikassa, niin vuotuinen jako esimerkiksi turvallisuuteen, se on tärkeää, koska se on ihmisten mielissä, niin se on aika paljon pienempi. Siksi minä uskon, että kun tilintarkastustuomioistuin tekee näitä asiakirjoja, niin ne ovat varmasti aika hyödyllisiä niin, että voidaan suunnata politiikkaa, panna asiat tärkeysjärjestykseen ja olla paremmin yhteydessä todellisuuteen, kun me kerran täällä edustamme kansalaisia. Siksi teidän työnne on kovin tervetullut ja minä oikeastaan tekisin yhden konkreettisen kysymyksen, kun työohjelmanne on kovin kunnianhimoinen. Teillä on 900 työntekijää siellä tuomistoimessa niin miten te mittaisitte näitä haasteita, joita meillä on ollut nyt keskustelussa esillä? Ja ajatellen niin suhteessa henkilövoimavaroihin. Minulla on tässä viime vuoden toimintasuunnitelma, suunnitelma. Siellä on erityiskertomukset, sitten tilien laillisuudesta omat kertomukset ja 36 erityiskertomusta muuten teitte viime vuonna lausuntoja ja sitten liittyen unionin eri elimiin on annettu lausuntoja 52 kappaletta ja sitten analyysi, julkaisut, katsaukset, paitsi että totta kai myös talousarvio käydään läpi vuosittain. Miten tämä 18 työsuunnitelma suhteutuu siihen, mitä viime vuodesta on saatu tietoja? ihan määrällisesti. Tavoitetaso on korkeampi, koska nyt meillä on on tarkistaminen tulossa uusi syklikin unionissa. Jos ajatellaan teidän henkilöstövaroja, niin riittävätkö vai ovatko riittämättömät? Voitteko työohjelman jotenkin mukauttaa? Ulkopolitiikka kiinnostaa minua erityisesti, koska olen ulkoasian valiokunnassa. Kun ajatellaan miten paljon uhrataan tähän, se on noin 850 miljardia, 850 miljoonaa euroa. Niin mikä sija sillä on? Koska meillä on jotain konkreettisenkin toimia, että voidaan arvioida meidän merkitystämme. Vaalitarkkailu muun muassa ja tietenkin tukitoimet muun muassa Sahelissa. Miten tämä painopiste puolestaan näkyy sitten teidän kokonaistoiminnassa ensi vuonna? Kiitos. Uh, Kiitoksia paljon. Minä olen itsenikin laittanut puhujalistalle. Haluaisin esittää teille muutaman konkreettisen lyhyen kysymyksen. Nämä liittyvät tientaloustoimistuminen Euroopan parlamentin väliseen suhteeseen. Kuulimme hyvin paljon prioriteeteista ja niistä kuulisin mielelläni teidän vastauksenne. Miten te voisitte tehdä paremmin yhteistyötä parlamentin muiden teknisten valiokuntien kanssa? yhteistyötä, koska teitähän invest- inspiroivat lähinnä talousarvion valvontavaliokunnan jäsenten huomiot, mutta voisitteko kuvitella, että kysymyksiä ja vaikutusta otettaisiin vastaan myöskin parlamentin muilta teknisiltä valiokunnilta, esimerkiksi teillut tapauksia tai koko, kokouksia ollut puheenjohtajakokouksen kanssa tai puheenjohtaja Wikströmin kanssa. Miten suhtaudutte parlamentin muihin valiokuntiin ja yhteistyöhön niiden, niiden kanssa? Edustaja Sarvama halusi vielä puheenvuoron. Ja sitten sen jälkeen e- herra Liine saa vastata. Olkaa hyvä. Thank you. Um, kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra presidentti esityksestä. Olen pahoillani, että minulta jäi suuri osa välistä, mutta edelleenkin esitän tämän kysymyksen. Tämä ei ole mitään uutta, samaa vanhaa, mutta kun me nyt tiedämme, että olette korostaneet tuomioistuimessa tuleville vuosille tiettyjä asioita, eli tämä no, tulosten arviointi. Se olisi hyvä tässä yhteydessä myös tänään kuulla ensi vuoden osalta. No hieman lisää olisin kuulla konkreettisemmin sitä, mitä ennakoitte ensi vuodelle, mitä voitte konkreettisesti parantaa tältä vuodelta siltä osin. Ja tästä on esimerkki. No kun nyt käymme vastuunvapautta läpi, niin otan vain yhden esimerkin. ANPR. Ja oli komission sen Kretsu täällä. Toivon todellakin, että pääsemme eteenpäin, mitä tulee vuotuisiin hallintotuloksellisuuskertomuksiin. Että päästään tuosta kuvailevasta tyylistä kohti konkreettisempaa arviota siitä, miten tämän, mitä vaikutuksia on ollut. Eli tämä, tämä samaa vanhaa laulua laula, mutta voisitko kommentoida noita asioita? Kiitos. Thank you, Mr. President. The floor is yours. Kiitos. Arvon puheenjohtaja, puheenvuoro on teille. Okay. Rova Sender puhui jälleen kerran maakohtaisesta kertomuksesta. Kenties voin hieman selventää. Minä yritän Yritin vastata jo valiokunnan puheenjohtajan kysymykseen, joka liittyy samaisen aiheeseen perust. Tiestoisi, että perustat, kun otetaan huomioon, vuo, nämä vuotuiset kertomukset eivät voi antaa täsmällisiä tarkkaansa, tarkkaan paikkansa pitäviä lausumia maakohtaisesti. Nyt täytyy tarkastella koko kertomusta, eikä voida paneutua yksittäisiin maihin ja tilanteeseen. Tämä ei ole toteuttamiskelpoinen ajatus, mutta se mitä me voisimme tehdä ja mitä me aina pyrimme parantamaan on, että olisi lisäksi maakohtaista tietoa, mutta ei maakohtaisia arvioita, kun on kyse virheasteista esimerkiksi. Tuotaisiin mainita esimerkkejä ja antaisi enemmän avoimuutta myöskin niihin menetelmiin, mitä me käytämme. Näin me tämän voisimme tehdä. Menneisyydestä on tästä jo joitakin hyviä esimerkkejä. Olen täysin samaa mieltä Rova Ajala Zenderin kanssa sikäli, että otettavasti hyvät ovat aina hyviä ja että pahat ovat aina pahoja. Pahat eivät ole aina pahoja, pahat voivat joskus tehdä jotakin hyvääkin. Joskus tulokset, joita saadaan, liittyvät seitsemän vuoden kauteen. Ja kun 2015 havaitaan, että tilanne on erilainen kuin mitä oli oletettu, niin meille on tärkeää, että saadaan puhdas analyysi tilanteesta ja annetaan vain sellaisia lausumia, jotka ovat luotettavia, paikkaansa pitäviä. Tämä liittyy myöskin meidän maineeseemme Kukaan ei voi julkaista sellaisia lausumia, jotka eivät ole paikkansa pitäviä ja voidaan sitten niihin puuttua. Pintarustoimistoimissa kaikki kollegat, jotka tekevät sillä työtä, haluat sulkea tällaisen mahdollisuuden pois. Euroopan, eurooppalainen ohjausjakso on jo kertalainen otettu kertomuksessa huomenna vuonna 2018. Se asetetaan prioriteetiksi, mutta ei kaikkein tärkeimmäksi prioriteetiksi, mutta prioriteetiksi kuitenkin niin, että tätä edelleenkin pidetään mielessä tätä puolta. Kollega Franka puhui erityisestikin ulkopolitiikasta ja uusista painopistealueista siellä. Me pistämme tämän merkille. Ja menneinä vuosina olemme intensiivisesti keskustelleet asiasta siitä, että uusia tehtäviä täytyy täyttää, joita välttämättä ei aiemmin pidetty painopistealueen Euroopan unionin politiikassa – puolustus ja turvallisuus on tässä merkittävässä roolissa ja terrorismin vastainen taistelu niin ikään ja maahanmuuttokysymykset. Ne ovat sellaisia aiheita, joilla ei ollut niin merkittävää roolia, mutta yhtäkkiä niillä onkin merkittävää rooli, kun on kysymys siis tietoja ja verkkoturvasta myöskin. Meidän täytyy valmistautua tällaisen, varautua tällaiseen. Jo, joskus eri toiminnassa ollaan hieman hämmästyneitä siitä, miten kehitys kehittyy ja meidän täytyy pyrkiä parantamaan toimintaamme ja pyrkiä paremmin valmistautumaan myöskin työhön noiden odottamattomien osa suhteen. Menesyystä tiedetään, että kolmannen kammarin vastuudelta muutetaan niin, ettei kyse pelkästään klassisesta ulkopolitiikasta, kehitysavusta ja naapuruspolitiikasta, vaan se tulee käsittelemään koko oikeuspuolta ja myös maahanmuuttokysymyksiä, koska näillä on yhä suurempi rooli Lisäksi kollegat erikoistuvat myöskin uusiin tehtäviin tai aihealueisiin. Tilintarkastustuomioistuimen täytyy myöskin mukautua toimintakentän muutoksiin, yhtä lailla kuin politiikassa ja hallintopuolella täytyy mukautua tapahtuvaan kehitykseen. Olemme kvantitiivisesti sitten kunnianhimoisia. Uskon, että jo osoitin, että koska 2018 vuonna meillä on 47 eri tointa, tai hieman alle 50, koska ne ovat eri muotoisia ja erilaatuisia hankkeita, mutta kun on kyse toimijan tasosta, se on suurin piirtein samansuuruinen su- kuin aiempina vuosina, mutta me olemme selkeästi asettaneet tavoitteeksemme sen, että enemmänkin puututaan sääntöjen, vähemmän sääntöjen noudattamiseen ja enemmän vaikuttavuuteen ja tuloksiin mitä paremmin noudatetaan sääntöjä, sitä enemmän jää liikkumavaraa antaa tällaisia performance-raportteja, suoritus- tai vaikuttavuutta koskevia raportteja. Ja mitä resursseihin tulee, ilmeisiin resursseihinkin, niin kuin muissakin toiminnassa Euroopan unionissa, me olemme mm, niiden vaikutusten alaisia, jotka liittyvät päätöksiin monissa kehyksissä. Meillä on 5 prosentin säästövaatimus ja eh, tientarkastustoimen itse on osoittaa hyvää esimerkkiä säästötoimen osalta. Olemme nyt hyvällä tiellä noiden säästötoimien osalta. Mutta kun on kyse uusista kunnianhimoisista tehtävistä, joita meillä on, ja niiden, ne täytyy voida toteuttaa ne nykyisillä määrärahoilla. Ehkä se raha voidaan siirtää paikasta toiseen ja toimia tehokkaammin. Brexitin yhteydessä tilanne ei tule todellakaan paranemaan. Tulevina vuosina tilanne tulee kärjistymään entisestäänkin, näin oletamme. Me tulemme parantamaan toimiemme tehokkuutta ja sitten pystymme vastaamaan annettuihin vaatimukseen. Rova Diabalova puhui suhteesta muihin parlamentin valtu- valiokuntiin. Olen tilintarkastuksen puolella tarkastanut prosessia viiden vuoden ajan – ja heti aluksi 2012-2013 vuosina, kun mentiin tuossa niin totesin, että tuona aikana Tuona tällä välillä tilanne on huomattavasti parantunut. Tietystikin on täysin selvää, että talousarvion valvontakunta, valvontavalikunta on tässä tärkeässä asemassa. Se on kaikkein tärkein keskustelu, kun parlamentissa, niin kuin liitteessäkin todetaan, tilintarkastustoimijoiston on se paikka, jolle kaikkein ensimmäiseksi aina tiedotetaan asioista ja tilintarkastustoimijoistomen port of, point of entry ikään kuin portti parlamentin toimintaan on juuri teidän valiokuntanne. Lähinnä on, kyse on siitä, että halutaan tehdä johtopäätöksiä myöskin lakien hallinnollisesta täytäntöönpanosta ja pyritään parantamaan samalla lainsäädäntöä, tuleva lainsäädäntöä. Tuleva lainsäädäntö on asiantuntijavaliokuntien tehtävä parlamentissa. Ja juuri kun on kyse näistä performance-raporteista, pistämme arvoa sille, että ei tehdä työtä pelkästään talousarvojen valvontavaliokunnan kanssa, vaan myöskin lakia säätävien valiokuntien kanssa. Kontvaliokunta on parantanut pääsyä näihin valiokuntiin myöskin puheenjohtaja kokous on tästä huomattavasti meitä. Tänä päivänä suuri enemmistö valiokuntia sellaisia, joiden kanssa meillä on erittäin hyvät suhteet, mutta ei kaikkien valiokuntien kanssa. Nyt en halua millään tavalla syyttää yhtäkään valiokuntaa sormella, mutta tilastot osoittavat, että ehdotukset, joita, tulevat, joita tulee valiokunnilta, niin jotkut valiokunnat ottavat paremmin huomioon meidän työmme kuin jotkut muut. Ja kun on kyse instituutioista suhteista, niin me voimme ponnistaa voimakkaasti poistamaan vajata tässä suhteessa. Me tarkoittaa myöskin sitä, että toisaalta täytyy parantaa sitä tapaa, jolla työmme nähdään. Ja kyse myöskin parlamentin sisäistä lobbaustyöstä pitäisi niin sanotusti Vanka Tatsius on tässä suhteessa tehnyt erittäin hyvää työtä Tensuomistamon puolella, mutta kaikkiaan olen havainnut, että tilanne on parantunut huomattavasti. Vuonna 2012 ensimmäistä kertaa olin vielä valiokuntien puheenjohtajan kokouksen kutsumana paikalle 2013 vuodesta eteenpäin. Tästä tulikin sitten jo perinne. Nyt minulla on sellainen rooli, että esimerkiksi viime viikolla olin puheenjohtajakokouksessa. Näin ei koskaan aiemmin ole ollut. Ja myöskin on voitu havaita, että tilanne on kehittynyt positiivisesti ja minä pidän tätä kehitystä erittäin myönteisenä ja erityisesti haluan kiittää teidän valiokuntanne tästä kehityksestä. Kollega Sarvamaa. Ähm, minä, pyytin hieman anteeksi. Minä tiedän, mikä tilanne on. Esimerkiksi jääka- jääkiekossa on ensimmäinen ja toinen ja kolmas erä ja sitten myöskin ulkoisia velvoitteita. Ei mitään ongelmaa siinä, että ei koko aika voi olla paikalla. Tämä on täysin ymmärrettävää. Kuten sanottua, tällä hetkellä meillä on 2017 ja meillä on selkeitä painopistealueita. Maatalouspolitiikasta ja puhuttiinkin, se on ihan taatusti yksi painopistealue, ja koko maahanmuuttokysymys on myöskin prioriteettien joukossa. Tämä liittyy läheisesti turvallisuuteen neuvolva kädessä. Ja tietystikin kaikki ne aihealueet otettu mukaan, jotka liittyvät monivuotisiin rahoituskehyksiin, mutta niiden kannalta erittäin tärkeät. Esimerkiksi aluepoliittiset kysymykset ovat merkittävässä roolissa. Tämä tarkoittaa sitä, että ne painopistealueet, jotka ovat tunnistettavia kun, ja me, jotka tärkeämmässä monivuotisen rahoituskehysten suhteen on asetettu myöskin tienverustoimijoistoimen työohjelmassa painopistealueiksi. Te puhuitte konkreettisista arvioista ja siitä, kuinka voidaan parantaa meidän lausumiamme, lausuntojamme. Uskon, että olemme jo kauan aikaa sitten aloittaneet työn niiden suositusten täytäntöönpanon valvonta, jotka olemme antaneet, ovat, sen suhteessa on tehty hienosäätötyötä. Joku katsotaan meidän äh, lausuntojamme aiemmilta vuosilta, siellä virhetaso on ollut melkoisen suuri, mutta sitten on myöskin pistetty monia suosituksiamme. Tässä suhteessa voidaan vielä mm, parantaa toimia. Ja kuinka konkreettisesti voitaisiin seurata lausuntoimme ja täytäntöönpanoa. Tietystikin me ponnistamme tämän puolesta ja pyrimme, että meidän suosituksemme ja johtopäätöksemme myöskin otetaan paremmin huomioon silloin, kun pistetään poliittisella tasolla täytäntöön sitä, mitä me lausumme. Tässä oli nähdäkseni vastauksia kysymyksiin, ja mikä teillä kysymyksiä vielä on, ilmiin vastaan. And I thank you very much. Kiitoksia kovasti vastauksesta, herra presidentti. Kiittäisi. Ai, lisää kysymyksiäkö vielä ajalla Senderiltä? Siis, señora presidenta, si me permite... Niin, jos sallitte, puheenjohtaja, herra presidentti, niin, ihan vain haluaisin esittää teille kysymyksen, herra Leene, kun ollaan samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeä suhde, mutta olen samaa mieltä, että tämä on kyllä paranemaan päin hyvässä hengessä. Minä haluaisin esittää teille kysymyksen erästä huolesta, Te tiedätte että kun me olemme uutta MRK luomassa, monivuotista rahoituskehystä, ja siksi kysyisin siitä, koska minua huoletta tämä kovasti, että tilintarkastustuomioistuin tai sen kertomuksia käytetään perustelemaan, ikään kuin perustelemaan leikkauksia täälläkin. Ja kuten siellä Salafrankka hyvin totesikin, tilintarkastustuomioistuimen työ, ja sitä olisi todella kiva nähdä tästä, että näin paljon on valiokuntia myös mukana esittämässä teemoja, tai ainakin osoittavat mielenkiintoa siihen, miten te voitte tarjota apuanne ja uusia välineitä, mutta sitten sen sijaan vähän pelkään, että niitä välineellistetäänkin. Että kun jokainen joutuu perusteluita etsimään, niin, ja sitten tilintarkastusistuimeen tartutaan kynsin ja hampain. Minä haluaisin, kun meillä tässä puolitoista vuotta aikaa on, niin varmasti tässä nyt huolellisesti käytettäisiin paremmin näitä välineitä, lähennyttäisiin niin, että luottamus kansalaisten parissa saataisiin jälleen palautettua. Ja todellakin haluaisin, että mahdollisuuksien rajoissa, vaikka ei se tietenkin helppoa ole, eikä sitä prosenttia mahdollistaa, että ettei välineellistettäisi niin kovasti näitä toimia. Ja koska siitä tulee sitten sellaista kisailua, joka ei yhtään auta ketään, ei toimielimiä, ei parlamenttia eikä tilintarkastustuomioistuintakaan. Ja sitten lopuksi, jos voisitte vähän kommentoida, kun puhuit uudistamisestakin, osittain ainakin, että, että tässä äänestettäisiin tavallaan meitä vastaan. Voitteko ehkä kommentoida, miten te näette tulevaisuuden tässä, kun uudistetaan tilannetta tilintarkastustuomistuimen osalta? Olisiko odotettavissa, että Belgian hallitus auttaisi meitä ja huomioisi myös parlamentin näkemyksen? Mr. President, I ask you to react short. Voitteko reagoida presidentti lyhyesti? Good. Um... Hyvä on. Jos nyt otamme kantaa näihin kysymyksiin, niin tavoitteena olisi se, että välineitä ei budjetissa käyttäisiin muualla jossakin järkevästi, vaan se, mitä tavoittelemme, on se, että budjettivarat, varat, käytetään vain tehokkaasti ja järkevästi. Eli jos joku tulee meille ja sanoo, että nämä varat on kaikki käytetty järjettömästi, eikä niitä vesi käyttää ollenkaan EU-budjetin osalta, niin sitten hän ei varmaankaan sano sitä tilintarkastustuomioistuimen legitimiteetille, sillä se on mahdollisuuskehyksen tarkoitus, että ole meinut seitsemän vuoden aikana kiintetään tiettyihin määriin ja sitten meidän tehtävämme ei nyt ole se, että niitä leikataan, vaan että me on siihen, että nuo varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja järkevällä tuloksella ja tämä on myös poliittinen päätös, miten paljon noita varoja on. Se ei ole, se ei ole meidän päätöksemme, vaan sen päättää ministerineuvosto parlamentin kanssa sovussa päätösmenettelyn myötä. Ja se ei, ole me, se ei ole meidän päätöksemme. Me pidämme huolen vain siitä, että onko nuo varat ja rahat käytetty järkevästi ja tehokkaasti. Eli aina voidaan varmistaa sitä, että meidän kantamme lopuksi käytetään vääristelevästi, mutta pidämme huolen kyllä siitä, että se hankaloituisi ainakin. Sanon tämä siitä, miten me nyt nämä lausutamme muotoilemme sitten. Tuo tapaus, jonka mainitsit tuon esimerkin, no pyydän ymmärrystä. Minä en meneillään olevista menettelystä voi sanoa mitään. Tässä täysin lainsäätäjien sääntöjen mukaan toimittu Eli tämä välikäytösten paljastustapaus, kuten sanottua, ja no Olaf sanoi, että mitä sinä haluttaisiin, ja nyt sitten Olafilla on asiakirjat, sitten Olaf joskus päätti aloittaa tutkinnan, ja se suoritti tutkinnan, ja se tutkii jatkossakin, ja syyttämättömyysperiaate päättee, ja sitten kun Olafilta tulee lausunto, niin me ja myös muut käyvät sen läpi. Ja sitten on kaksi mahdollisuutta. No, viime viikollakin jo pitäisi tällaisen tilaisuuden ja silloin jo sanoin, että silloin joko tämä asia on saatu päätökseen tai sitten tulee seuraamuksia, se on ihan selvää. Ja se voi nyt sanoa tänään vain, enempää en voi tästä tapauksesta sanoa vielä kerran. Tässä on toimittu pilkulleen sääntöjen mukaan ja sääntöjen mukaan, juuri tämän menettelyn mukaan pitää toimia ja tähän liittyy myös salassapitovelvollisuuksia. Ja siinä on myös pitäydytty, jos näin ei olisi ollut, niin se olisi johtanut lisärangaistuksiin, jotka kannattaa välttää. Tällaista sattuu, se ei ole kaunista, mutta niin käy. Ja sitä varten on sääntöjä, joita pitää noudattaa. Siinä taisi olla kaikki, mitä voin sanoa. Enempää en voi sanoa. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti, herra presidentti. Mitä tulee tuohon ensimmäiseen kysymykseen kollegalta Ajala Senderiltä talousarvon valvontavaliokunnassa, me kyllä haluamme välttää kaikenlaisen kisailun ja taistelun tilintarkastustuomioistuimen ja muiden valiokuntien kanssa, että meidän täytyy hyvää tahtoa tässä viedä eteenpäin. Kiitoksia kovasti yhteistyöstä ja vielä suurkiitos teille ja kollegoille tuomistuimesta ja kiitos teille kaikille, että olitte täällä ja minä päätän julkisen kokouksen ja me jatkamme huomenna yhdeksältä. Hauskaa iltaa Brysselissä.